Uh, well, good morning everybody. Could I, um... Hyvää huomenta kaikki. Saanko pyytää teitä istuutumaan? Meillä on kaksi esittelijää paikalla. En tiedä missä kolmas on, mutta hän varmaankin saapuu pian. Eli lämpimästi tervetuloa kaikki tähän tämän aamun valiokuntakokoukseemme. Kuten tiedätte, meillä on edessämme täysi työpäivä tänään ja tänä aamuna me omistamme koko ajan äärimmäisen tärkeälle hankkeelle, sisämarkkinoita koskevalle säädökselle. Ja kuten monet teistä tietävät, tämä valiokunta on päättänyt hyvin tärkeästä aloitteesta, joka tämä on. Mukana on monta eri valiokuntaa. Me olemme päättäneet laatia tästä kolme mietintöä, jotka kattavat kukin oikeastaan yhden osa-alueen. Ja olen iloinen siitä, että Toivottavasti kaikki eh, kolme ovat täällä paikalla. Kalniette, Korea de Campos ovat jo ja Busoi toivottavasti pian. He voivat esitellä nämä mietintönsä itse. He ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä. Tämä on tietenkin koordinoitu hanke koko sisämarkkinavaliokunnassa ja poliittisten ryhmien koordinaattorit tapaavat esittelijät säännöllisesti sen varmistamiseksi, että saamme tästä hyvän tuloksen ja minä sanon tästä kohta vielä hiukan lisää. Olemme pyytäneet myös muita valiokuntia lähettämään edustajansa tähän kokoukseen, ennen kaikkea niitä, jotka ovat olleet asiasta kiinnostuneita. Ja onkin ilo toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan puheenjohtaja ystäväni Brian Simpson, joka on täällä tänään. Hän saa vielä mahdollisuuden lyhyesti puhua valiokunnan puolesta tästä hyvin tärkeästä työstä. Ennen kuin siirrytään siihen, pari muotoseikkaa. Ensinnäkin otaksun tässä nyt virallisesti, että tämä esityslista on hyväksytty. Se olisi pitänyt tehdä jo aivan aluksi, se lienee selvää. Toisekseen muistuttaisin vain, että tämä valiokunta on Webstream, tämä valiokuntakokous on Webstream-kokous ja pyytäisin, että käyttäisitte mikrofonia, joka on vasemmalla puolellanne, jos on mahdollista – tällä tavoin kamerat voivat myös saada teidät kuvan. Tai ehkä tämä koskee vain puheenjohtajaa, en tiedä. Joka tapauksessa tarkistamme tämän vielä. Joten tervetuloa kaikki, jotka mahdollisesti seuraavat meitä Webstream-lähetyksenä. Ja sitten vielä lopuksi näistä muotoseikoista. Teillä on papereidenne joukossa kahdet pöytäkirjat marraskuun kokouksista, ellei niihin ole mitään huomautettavaa ennen huomista puolta päivää ne katsotaan hyväksytyiksi. Tässä siis tämän aamun menettely ja Styler haluaa tehdä jonkin kommentin ennen kuin siirrymme esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Kiitos puheenjohtaja. Katsoin esityslistaa ja mietin, onko meillä riittävästi aikaa tänään iltapäivällä äänestykseen, erityisesti kun meillä on tämä kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi Meillä on aika vähän varattua aikaa tähän äänestykseen. Onkohan se riittävästi? Uh, well, we did, uh, we did consider... No me pohdimme tietenkin tätäkin vaihtoehtoa kun tarkastelimme tuota äänestystä ja uskon, että esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet erittäin hyvää työtä kompromissitarkistusten parissa, joten uskomme, että tarkistusten määrä on sellainen, että saamme sen hoidettua varatussa ajassa, jos tarpeen. Tätä äänestystä voidaan jatkaa ilman tulkkeja siinä tapauksessa selvästikin, koska meillä on sitten takanamme jo täydet seitsemän tuntia tulkattua työtä. Siinä vaiheessa koordinaattorien pitää sitten päättää, halutaanko jatkaa. Uskon, että äänestyksen kohdalla voisi ehkä olla mahdollista jatkaakin ilman tulkkausta, mutta toivon, että kun puheenjohtajana ne saan tukea esittelijöiltä ja varjoesittelijöiltä, että tämä saadaan läpi nopeasti. Tärkeintä mielestäni on varmistaa, että kaikki ovat paikalla ajoissa äänestyksen alkaessa äänestyskorttinsa mukanaan ja että myös seuraatte tarkoin minua ja näitä tulevia merkkejä, niin saamme äänestyksen nopeasti läpi. Kiitos, että sain nyt vielä mahdollisuuden tämänkin tässä ilmoittaa ja muistuttaa kaikkia, miten tärkeää on olla täällä ajoissa tänä iltapäivänä. Meillä on myös tärkeät kolme varttia aikaa. Innovaatiokomission jäsen McKagan Quinn ja pyydän teitä olemaan täällä paikalla ajoissa. Hän on mielestäni tehnyt loistavaa työtä, kun on päättänyt tulla tänne puhumaan meidän valiokuntaamme ennen kaikkea julkisista hankinnoista ja julkisten hankintojen stimuloimaa innovaatiota. Se on tärkeä asia tälle valiokunnalle, erityisen tärkeää, koska meillä on nyt komission tätä koskeva ehdotus vihreänä kirjana, josta kerrottiin viime viikolla. Viime viikolla koordinaattorit sopivat, että me pyrimme laatimaan oma-aloitteisen mietinnön tästä ehdotuksesta saman tien ja otaksun, että että Schaldemosen mietintö hyväksytään kuten suunniteltu tänä iltapäivänä. Sen jälkeen voin välittömästi hakea lupaa tuolle mietinnölle niin, että pääsemme jo varhain liikkeelle tämän tärkeän aiheen parissa. No niin. Siinä siis minun ilmoitukseni. Ehdotan seuraavaa. Siirrymme nyt suoraan tuohon keskusteluun näistä eri mietinnöistä. Annan puheenvuoron näille kolmelle esittelijälle he voivat hiukan esitellä omaa aihettaan mietinnön sisältöä. Sen jälkeen sana on vapaa ja jos Brian Simpsonille sopii, hän voisi ehkä puhua ensimmäisenä, koska ymmärrän, että hänellä on myös muutakin tekemistä tiedä, minkälaista valiokunnan puheenjohtajan työ on. Brian Simpson saa siis mahdollisuuden puhua omasta näkökulmastaan. Sen jälkeen eh, puheenvuoron saavat varjoesittelijät mihin tahansa näistä kolmesta mietinnöstä ja myös täällä vierailulla olevat varjoesittelijät. Tästä tulee aika pitkä keskustelu. Jossakin vaiheessa ehkä pyydän esittelijöitä käyttämään välipuheenvuoron ikään kuin puoliväliarvion siitä, miten tämä etenee. Mutta meillä on paljon aikaa keskustelua varten ja toivon, että hyödynnätte sen täysin. Joten tämä, jos sopii, niin pyydän, että Sandra Kalniete avaa keskustelun omasta näkökulmastaan hän on siis hallintotavasta ja kumppanuudesta sisämarkkinoilla laaditun mietinnön esittelijä. Kalniete, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olemme saaneet nyt mietintöluonnoksen valmiiksi hallintotavasta ja kumppanuudesta. Kiittäisin kaikkia kollegoita, erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat esittäneet näkemyksiään asiasta. Haluaisin sanoa, että sain lähes jokaisesta poliittisesta ryhmästä kommentteja ja apua. Ja haluaisin erityisesti korostaa tukea, jota sain herra Tavo Kunglalta sihteeristöstä sekä Teres de Pinto de Sente. Haluaisin ottaa huomioon kaikki huomiot, mutta koska tässä ei saa käyttää yli 6000 merkkiä, niin emme pystyneet kaikkia huomioita ottamaan mukaan tähän tekstiin. Olen varma silti, että pystymme laajentamaan mietintöä vielä tarkistusten kautta. Osa asioista, jotka eivät mahtuneet koko mietintötekstiin, ähm, on selitetty auki perusteluista, perusteluosassa esimerkiksi solvit, osio ja aion esittää myös omia tarkistuksia, jotta saisin ne itse mietintötekstiin. Muutamin sanoin tämän mietinnön rakenteesta. Ensinnäkin kiittäisin Christian Busoita sekä Korea de Camposia erinomaisesta yhteistyön hengestä, joka vallitsi meidän keskusteluissamme. Me kaikki kolme olimme yhtä mieltä siitä, että ehdotamme samantyyppistä rakennetta näissä kolmessa mietinnössä, jotka koostuvat ensinnäkin johdantoosasta ja sitten toisesta osasta, missä arvioidaan esityksiä, joita komissio on tehnyt mm, sisämarkkinasäädöksessä, sitten hallintotapa ja kumppanuusosio ja sitten kolmannessa osassa mietintöä käsitellään avain painopistealueita ja jokaisen esittelijän esittämiä ehdotuksia. Mitä tulee näihin painopistealueisiin, jotta ne olisivat todellisia prioriteetteja, ne kannattaisi kutistaa noin 5-7 jokaisessa mietinnössä. Muutama sana vielä hallintotapa- ja kumppanuusmietinnöstä. Me tuemme pääosin komission ehdotuksia ja jopa veisimme osaa niistä pidemmälle. Mitkä ovat tärkeimpiä haasteita tässä? Ensinnäkin vahvempi poliittinen johtajuus. Meidän on nostettava poliittista profiilia ja saatava paremmin näkyville sisämarkkinoiden uudelleen liikkeelle lähteminen, lä, lähteminen. Siksi hallintotapaa on vahvistettava, EU 2020 strategia on mainittava ja sisämarkkinoiden uudelleen käynnistäminen. Nämä ovat kaikki yhtä tärkeitä sille, että saadaan elvytettyä Euroopan talous. Jäsenvaltioihin vedota, vedotaan siinä, että he sitoutuvat sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämiseen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle pitäisi antaa tehtäväksi koordinoida ja antaa neuvoa nimenomaan sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisessä ja jokaisessa Euroopan neuvoston kevätkokouksessa pitäisi arvioida tämänhetkinen sisämarkkinoiden tila. Me korostamme myös sitä, että kansallisten parlamenttien roolia on vahvistettava, kun Lissabonin sopimuksen myötä hyväksytään uutta sisämarkkinalainsäädäntöä. Mitä tulee parempaan täytäntöönpanoon sitten? Tässä kannustetaan komissiota suurempaan aktiivisuuteen käyttäen olemassa olevia toimivaltojaan sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanemisessa. Tässä vedotaan myös siihen, että komission tulee varoa poliittista Äh, väliintuloa, missä tällainen välitysmenettely ei toimi. Komissiota ja jäsenvaltioita pyydetään vähentämään sisämarkkinadirektiivien transponointiviivettä koskien sekä meneillään olevia siirtämisprosesseja että tulevia. Tässä pyydetään myös komissiota asettamaan 12 kuukauden määräaika sille, että riidat ratkaistaan kun, siitä, kun asia on lähetetty tuomioistuimeen. Komission pitää myös valvoa sitä, mitä, miten jäsenvaltiot noudattavat tuomioistuimen päätöksiä. Me ehdotamme myös, että asetuksien käyttämistä direktiivien sijasta johtaisi selkeämpään lainsäädäntöilmapiiriin, ja vetoamme jäsenvaltioihin niin, että he laatisivat korrelaatio taulukoita kaikista sisämarkkinadirektiiveistä ja julkaisisivat nämä kansalaisten nähtäväksi. Mitä tulee hallinnolliseen koordinointiin ja riitojen ja ongelmien ratkaisumenetelmiin, ehdotamme, että komissio ja jäsenvaltiot koordinoivat ja missä mahdollista eh, virtaviivaistavat nämä eh, yhden luukun periaatteen informaatiokanavat, jotta meillä olisi palveludirektiiveissä esimerkiksi tällaisia yhden luukun palvelupisteitä, mistä yritykset voisivat saada kaikki tarpeellisen tiedon yritykselleen. Ja sitten vielä lopuksi valvonta ja arviointi. Mielestäni keskinäinen arviointi, jota palveludirektiivissä pidetään innovatiivisena keinona vertaispainetta lisätä on hyvä. Meidän pitäisi käyttää tällaista vertaisarviointia myös muilla alueilla, esimerkiksi vapaassa tavaroiden liikkuvuudessa. Mikä on sitten tuleva työaikataulu? Tarkistusten määräaika on 7. helmikuuta, niiden jättämisen määräaika siis kompromissi. Tarkistuksia aiomme esittää 14. helmikuuta ja 17. helmikuuta. Ja haluamme pitää sitten vielä kolmen esittelijän kokouksen juuri silloin 17. helmikuuta. Kiitos. Thank you very much indeed, Mrs. Suuret kiitokset, Kalniete. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoro professori Antonio Correia de Camposille. Hän esittelee oman osuutensa ja ymmärtääkseni tämä kolmaskin esittelijä on matkalla, joten hän ehtinee tänne ajoissa. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kollegoita ja varjoesittelijöitä ja muiden mietintöjen esittelijöitä. Koordinaattorikokous, joka jo pidettiin, aivan kuten kollega Kalniete totesi, sujui äärimmäisen hyvässä hengessä. Meillä on aikaa keskustella mietinnöstä, vaihtaa mielipiteitä ja käydä läpi myös tarkistuksia. Meillä on 50 ehdotusta ja 19 niistä koskee juuri tätä sisämarkkinoiden ulottuvuutta. Ja vuoden 2009 mietinnössä pyydettiin, että sisämarkkinoita tehostettaisiin entisestään niin, että käsiteltäisiin teollisuutta, liikennettä, energiaa, infrastruktuuria ja niin edelleen. Mutta tästä huolimatta EU 2020 strategiassa nämä asiat eivät tule kovinkaan selkeästi esiin ja siksi meidän täytyy tehdä työtä sen eteen, että sisämarkkinoita hallinnoidaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti niin, että EUn kilpailukykyä edistetään ja lisätään luottamusta kuluttajien keskuudessa. Usein sisämarkkinoissa keskitytään itse sen sisäiseen dynamiikkaan ilman, että otettaisiin huomioon kuluttajien ja kansalaisten näkemyksiä. Ja tämä on selkeä selitys sille, miksi kansalaiset suhtautuvat sisämarkkinoihin niin vastahakoisesti. On tärkeää, että kuluttajat saadaan sisämarkkinoiden keskiöön. Mitä sitten tulee perustaviin oikeuksiin. Tähän pitää ottaa tällainen sosiaalinen lauseke, horisontaalinen lauseke mukaan. Tässä ainoastaan toteutetaan Lissabonin sopimusta ja perusoikeuskirjaa, ja kansalaiset pitää todella saada mukaan toimiin ja välttää väärist- kilpailun vääristymistä tai sitä, että työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Komission täytyy teettää että sosiaalinen vaikutusten arviointi, kun se tekee lainsäädäntöehdotuksia sisämarkkinoita koskien. Komissio ei ole vielä ottanut selkeästi kantaa yleishyödyllisiin palveluihin ja niiden oikeudelliseen perustaan. Ja tämä on huolta herättävää. Tähän asiaan tulee puuttua. Ja sosiaalisia yleishyödyllisiä palveluita täytyy korostaa. Sitten painopistealueet. Meidän täytyy määritellä käytänteitä uusilla ehdotuksilla ja meidän mielestämme tässä tulee kunnioittaa viittä asiaa. Perusoikeuksia, vapaata tavaroiden liikkumista, yrittäjyyttä, kuluttajien oikeuksia meidän täytyy saada hyvin pikaisesti käytännönläheisiä tila- tuloksia kansalaisten hyväksi. Ja meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että kansalaiset saavat näiden uuden, uusien ehdotusten kautta konkreettisia hyötyjä. Ja näiden ehdotusten pitäisi olla teho, tehokkaasti toteutettavissa. Ja tuloksia pitää myös tarkastella myöhemmin. Tätä ei aina oteta huomioon. Samoin täytyy arvioida mahdollisuutta siitä, että otetaan vuodesta 2011 käyttöön erilaisia välineitä, joita meillä ei vielä välttämättä ole käytössä, mutta meillä on viisi tällaista aluetta, eli pankkialan tehostaminen ja se, että peruspankkipalveluihin on parempi pääsy ja että kiinnitysluotot käsitellään uudella tavalla ja poistetaan veroesteitä ja kaksoisverotusta. Ja samoin sähköistä kauppaa tulee lisätä niin, että kuluttajien luottamus lisääntyy. Ja kolmanneksi tarvitaan piraterien ja väärennysten vastaisia toimia ja ennaltaehkäiseviä toimia siihen, että että tavaroiden vapaa liikkuvuus ei ole laitan tai aiheuta ongelmia laillisessa mielessä. Ja meidän täytyy todella valvoa tilannetta jatkuvasti. Ja sitten viiteindikaattorit ja sosiaalinen horisontaalilauseke. lauseke Meidän täytyy todella huolehtia siitä, että kaikki sisämarkkinasäännöt kunnioittavat sosiaalisia lainsäädännön näkemyksiä. Hyvä puheenjohtaja Kalnietin ja Busoin kanssa ja varjostelijoiden kanssa olemme vakuuttuneita siitä, että voimme saada aikaan sellaisen tekstin, josta parlamentin neuvosto ja komissio voivat olla samoilla linjoilla ja jonka kautta sisämarkkinoista saadaan todella sellainen, jossa yritykset ja kansalaiset ovat mukana. Ja meillä on siis kaikissa mietinnöissä yhtäläisiä osia, eli johdanto-osa, sitten yleisiä arvioita, ja otsakkeen alla se, että lisätään kansalaisten luottamusta asettamalla heidät sisämarkkinoiden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 Uh, so, uh, Brown Simpson, I'm very pleased to give you the floor on behalf of the Transport Committee. Uh, President, Chairman, members of IMCO, thank you. Uh, puheenjohtaja, IMKON jäsenet, suuret kiitokset. Haluan aluksi sanoa teille, että liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta olemme kovin kiitollisia tästä koordinoidusta lähestymisestä, jonka olette valinneet näihin mietintöihin komission äh, yhtenäismarkkinoiden toimenpidepakettiesityksen pohjalta. Kuten kaikki tiedätte, komission tiedonannossa pyritään antamaan painoarvoa yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamiselle. Se on oleellista, jos halutaan saada EU toipumaan talouskriisistä ja myös annetaan tulevan kasvun ja kilpailukyvyn mahdollisuus näin minulla luonnollisesti on myös mahdollisuus korostaa sitä, miten tärkeä liikenneala on tässä kaikessa yhtenäismarkkinoiden, sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Luonnollisesti kauppa, jota tavaroilla käydään, perustuu myös niiden kuljettamiseen. Lisäksi on korostettava liikennettä näiden sisämarkkinoiden työpaikkoja luovana tekijänä työpaikkoja syntyy ei pelkästään kuljetuspalveluiden muodossa, vaan myös kuljetusvälineiden ja järjestelmien valmistuksessa kaikissa eri maissa. Me aina valiokunnassamme sanomme, että ei voida mennä suoraan kaksipyöräisestä polkupyörästä luotijunaan tai suoraan hevoskärryistä a kolme 80 Kuten komissio tiedonannossaan korostaa, liikenne on, ja siteeraan, koko talouden hermojärjestelmä. Se on äh, seikka, jonka pohjalta hyvä liikennejärjestelmä on oleellinen, jotta tavarat ja ihmiset voivat liikkua. Se on oleellinen, jotta voidaan taata ne vapaudet, jotka sisämarkkinoihin liittyvät. Mutta me olemme edelleenkin jonkin matkan päässä liikennealan sisämarkkinoista, enkä voi painottaa teille riittämiin sitä, miten kielteinen taloudellinen vaikutus tällä EU-hun on. Me olemme jo nähneet, minkälaista hyötyä on syntynyt sisämarkkinoiden toteuttamisesta ilmailun alalla on olemassa äh, paljon potentiaalia, jota voitaisiin hyödyntää myös tiekuljetuksissa ja raideliikenteessä ja näin saataisiin aikaan huomattavia leikkauksia kuljetuskustannuksissa. Ymmärrämme, että joissakin näissä yksittäisissä kuljetusmuodoissa on ongelmia saada aikaan sisämarkkinat ennen kaikkea raide ja rautatieliikenteessä, mutta se ei silti saisi hidastaa meitä pyrkiessämme varmistamaan sen, että sisämarkkinat kattavat kaikki liikennemuodot mukaan luettuna myös raideliikenteen. Me olemme jo voineet nähdä, minkälaista potentiaalia on olemassa rahtikustannusten leikkaamiseksi koko Euroopan unionissa sisämarkkinoiden myötä voidaan luoda yhtenäiset toimintaedellytykset esimerkiksi meriliikenteessä, sisävesiliikenteessä. Näillä on yhtälainen vaikutuksensa ja näitä seikkoja käsitellään puheenjohtaja komission tulevassa tiedonannossa liikenteen tulevaisuudesta. Siinä pyritään poistamaan vielä jäljellä olevat esteet liikennejärjestelmien väliltä. Valkoisen kirjan ohella komission yhtenäis sisämarkkinoiden toimenpidepaketista antama tiedonanto viittaa aivan erityisesti liikennealan toimiin. Pyytäisin, että teidän valiokuntanne ottaisi nämä huomioon ja koko parlamentti päätöslauselmassa. Ensinnäkin Euroopan laajuisten verkkojen suuntaviivojen uudistaminen, eli niin sanottujen TEN-verkkojen suuntaviivojen uudistaminen. Meidän valiokuntamme korostaa sitä, että TEN-T-politiikka pitäisi saada irti kansallisten lähestymistapojen sillisalaatista todelliseen eurooppalaiseen lisäarvoon päin. Tässä me voimme havaita, mikä on TEN-T-verkon lisäarvo sellaisena kuin EU 2020 strategia on sen tuonut esille. Siinä korostetaan lisäarvoa kiihdyttämällä strategisia hankkeita, rajat ylittäviä hankkeita, pullonkauloja poistamalla ja eri liikennemuotoja yhdistävät toimet otetaan esille myös. Liikennettä käytetään myös esimerkkinä, miten Perpignanista Barcelonaan kulkeva yhteys esimerkiksi ranskalaiset ja espanjalaiset kollegat tuntevat tämän. Siellä on hieno, upea raide, liikennemahdollisuus, luotijunamahdollisuus. Kyllä, kummassakin päässä, mutta ei mitään siinä välissä, joka yhdistäisi. Meidän on siis annettava painopiste niille hankkeille, joissa olisi eniten lisäarvoa, ja meidän on myös varmistettava riittävä rahoitus niille. Ja siksi TEN-T-suuntaviivoja uudistettaessa valiokuntani haluaisi tukea ydinverkostoa, joka koostuu painopistehankkeista, sellaisista, jotka täyttävät nämä periaatteet. Näiden hankkeiden tulisi olla EU-rahoituksen pääasiallisia tuensaajia. saajia ja EUn liikenteelle menevien investointien edunsaajia. Ne voisivat liittyä muihin hankkeisiin, jotka saavat EU-rahoitusta muista lähteistä. Toinen viittaus sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa koskee matkustajien oikeuksia. Nythän meillä on olemassa sellaiset kaikille merkittävimmille liikennemuodoille EU:ssa kun nyt ollaan siirtymässä matkustajien oikeuksien toiseen vaiheeseen, komission on luotava yleinen politiikan suuntaviivasto tuleville vuosille. Ennen kaikkea on tarkasteltava sitä, miten voimme rakentaa sen varaan, mitä on jo saavutettu ja missä joitakin heikkouksia on vielä käsiteltävä. Ja valiokuntani haluaisi korostaa, miten tärkeää on tarkastella uudelleen olemassa olevia matkustajien oikeuksia ennen kaikkea ilmailun alalla, jotta voidaan tutkia, tarvitaanko selvennyksiä tai parannuksia ja ryhdytään toimiin, jos on jonkinlaisia porsareikiä, jotka on täytettävä. Miten siis edetään, jotta voidaan edistää ihmisten vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla? kaikissa mahdollisissa uudelleentarkasteluissa pitäisi olla mukana myös lainsäädäntöehdotukset, jotta näitä oikeuksia voidaan vahvistaa, jotta voidaan varmistaa niiden yhtenäinen eh, täytäntöönpano ja toteutuminen ja jotta voidaan välttyä kilpailun vääristymiseltä eri liikennemuotojen sisällä ja niiden välillä. Tällä tavoin saadaan aikaan riittävä kuluttajan suoja esimerkiksi pakettimatkoissa tai seuramatkoissa. Tiedän, että tämä kiinnostaa teitä kovasti ja konkurssien sattuessa olemme kaikki kuulleet lentoyhtiöiden konkursseista ja myös palveluista perittävistä lisämaksuista esimerkiksi wc käynnistä perittävä maksu on sellainen. Ja puheenjohtaja vielä lopuksi. Minä kehottaisin teitä oman valiokuntani nimissä teitä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönne ne kohdat, jotka olen teille kirjeen muodossa lähettänyt jotta ne otettaisiin huomioon valiokunnan päätöslauselmassa ja näin voisimme varmistaa sen, että liikenne on omassa roolissaan sisämarkkinoita toteutettaessa siinä roolissa, joka meidän mielestämme on ehdottoman oleellinen, jos me haluamme täyttää EU 2020 strategian tavoitteet tai minkä tahansa strategian, jonka EU sitten käynnistääkin. Kiitän teitä suuresti ja kuten sanoin jo aluksi, olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta saada olla mukana ja kiitän teitä mahdollisuudesta saada tulla puhumaan teille tänä aamuna oman valiokuntani nimissä. Tämä on meistä niin tärkeä että liikenne- ja matkailuvaliokunnan mielestä sen puheenjohtajan piti tulla kokoukseenne puhumaan, joten hyvänä demokraattina sen puheenjohtaja on tullut tänne täyttämään valiokuntansa hänelle antaman tehtävän. Kiitoksia. Well, uh, no niin, Brian hyvä puheenjohtaja ystäväni pitäneen kanssa sanoa. Suuret kiitokset tästä hyvin selkeästä selvennyksestä ja nämä seikat, jotka otit esille, ovat tietysti kummatkin äärimmäisen tärkeitä. Ne ovat itse asiassa herra Correia de Camposin mietinnössä mukana, joten ehkä pyydän häntä esittämään vielä lyhyen vastauskommenttinsa tähän, mitä sinä sanoit. Uskon, että nämä kyllä otetaan myönteisesti vastaan puhun tässä tavallaan myös varjoesittelijänä, mutta laajemmin vielä yleisemmin henkilökohtaiset kiitokset siitä, että tulit paikalle. Tämä osoittaa vain, minkälainen on sisämarkkinoiden toimenpidepaketin arvo kokonaisuutena. Sillä voidaan nostaa sellaisten läheisten alojen kuin liikenteen profiilia. Ja puhun varmasti koko valiokunnan nimissä, kun totean, että me olemme sisällyttäneet liikennepolitiikkaa, mutta emme vielä ehkä riittämiin näihin meidän kunnianhimoisiin tavoitteisiin EU 2020 strategiaamme ja kasvua koskevaan strategiaamme. Uskon, että siinä liikenne ei näkynyt vielä riittävän korkealla tasolla ja jollakin tapaa meidän vaatimuksemme, joihin komissio siis taipui sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, pyrkivät nimenomaan eh, takaamaan poliittisia toimia monilla eri aloilla, jotka niitä kaipaavat. Kuten sanoitte, eh, nuo sisämarkkinat eivät koskaan ole varsinaiset sisämarkkinat ennen kuin meillä on kunnolliset liikenneverkot kuljetusverkot. Eli toivottavasti me voimme puolestamme laatia hyvän lausunnon jälleen yhdestä liikenteen valkoisesta kirjasta. Näitä tuntuu tulevan jo hälyttävän nopeasti peräjälkeen. Uskon, että kollegani hyvin voimakkaasti pyrkivät myös vaikuttamaan teidän työhönne, joten suuret kiitokset. Ja tietysti myös noista pakettimatkoista, joista me odotamme ehdotusta. Varmasti saamme niistä keskustelua aikaiseksi. Ja nyt Correia de Campos, halusitteko te vielä vastata, koska teidän mietintönne sisältää oikeastaan nämä seikat, jotka herra Simpson mainitsi. Ja sen jälkeen Christian Buzoi, jonka toivotan tänne tervetulleeksi, hän esittelee oman mietintönsä ja sen jälkeen jatkamme yleistä keskustelua. Ehkä olisi hyvä, Correia de Campos, jos te vastaatte aluksi Simpsonille. Kiitos, on ilo herra Simpson tavata teidät tällaisessa yhteydessä. Olen kiitollinen siitä, että tulitte tänne paikalle, koska tietenkin olisitte voineet lähettää nämä tämän muistion muodossa hyvin elegantistikin, mutta teidän fyysinen läsnäolonne on täällä paljon rikastuttavampi kokemus ja tämä saa meidät myös herkistyneemmäksi herkistyneemmiksi teidän ehdotuksillenne. Olemme aivan samoilla linjoilla kanssanne, erityisesti omasta maastani puhuttaessa Euroopan laajuisten liikenneverkostojen olemassaolo ja tämänhetkisten ja tulevien suuntaviivojen kehittäminen on hyvin tärkeää. Viimeisen 5-10 vuoden aikana olemme kokeneet vallankumouksen lentoliikenteessä maailmanlaajuisesti ja sitä ei ole säännelty aivan riittävästi ja meidän on taattava matkustajan oikeudet hyvin käytännönläheisesti, mutta myös ähm, kaupallisesta näkökulmasta äh, ajateltuna. Jos ajattelemme ihmisten vapaata, matkustajien vapaata liikkuvuutta, niin on, tämä on ihan perusasia. Ja olemme yhä enemmän huolissamme äh, liiallisista kustannuksista ja tällaisesta ähm, pois jäämisestä jostain järjestelmästä ja haluamme tukea teidän pyrkimyksiänne turvata kansalaisten oikeudet näissä tilanteissa. Haluaisin sitten lopuksi vielä erityisesti kiinnittää huomiota niihin suosituksiin, joita lähetitte Malcolmille. En tiedä, oletteko vielä jakaneet nämä suositukset? Ne eivät ole vielä saapuneet. Niin Odotamme innolla näitä suosituksia ja kiinnitämme niihin kaiken huomiomme. Hyvä, suuret kiitokset tästä. No niin, ja nyt edetään. Kuulemme kolmatta esittelijäämme Christian Busoita ja sen jälkeen sana on vapaa, joten jos te haluatte pyytää puheenvuoroa, siellä Ryle, Kreutzmann ja kuka tahansa muu, Styler – Fan Jou toistaiseksi täällä Gebhard, joten ja varjoesittelijät tietysti. Mr. I think I can assume that every... Otaksun, että kaikki täällä haluavat puhujalistalle. Se lienee aivan aiheellinen otaksuma. Joka tapauksessa kuulkaamme ensin Christian Busoita, joka on meidän kolmas esittelijämme. Thank you very much, Chairman. Chairman, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Sisämarkkinat on suuri saavutus ja merkittävä talouden moottori. Huolimatta sen heikkouksista se, sen on vastattava kansalaisten ja yritysten vast- tarpeisiin. Tämä on välttämätöntä talouden elpymisen ja tulevan kasvun takaamiseksi. Sisämarkkinoiden uudelleen liikkeelle saattaminen on sellainen tilanne, missä yritysten on voitava toimia sisämarkkinasääntöjen mukaan ja niiden pitää saada tukea myös sisämarkkinoilta. Tällä vastataan myös yritysten kohtaamiin haasteisiin maailmanlaajuisilla markkinoilla lisäämällä niiden kilpailukykyä. Siksi pitää pitää mielessä Eh, sisämarkkinatoimenpidepaketin ja EU 2020-strategian yhtymäkohdat. Tunnistin neljä painopistealuetta, millä saataisiin sisämarkkinoista parempi alue yrityksille. Ensinnäkin sisämarkkinoista on tultava parempi alue innovaatiolle, kestävälle kehitykselle. Me aina unelmoimme eurooppalaisesta silikon välistä, mutta nyt on aika ottaa konkreettisia askeleita sen suuntaan, että saamme innovatiivisia yrityksiä syntymään – Eurooppaan. Teollistekijänoikeuksien suojaaminen on yksi tärkeä alue. EU-patentti on tärkeä askel eteenpäin myös. Toivon, että yhä useampi jäsenvaltioista liittyy tähän hankkeeseen. Jotta voidaan rahoittaa innovaatiota, EU-hanke, joukkovelkakirjalainat olisi tärkeä vaihtoehto ja haluamme tehdä tässä eron hankerahoitukseen tarkoitettujen joukkovelkakirjalainojen ja eurobondien välillä. Näistä on keskusteltava, jos ja kun Euroopan komissio päättää esittää lainsäädäntöaloitteen tästä aiheesta. Toinen alue sitten. EU tarvitsee digitaalisen sisämarkkina-alueen. Sähköisen kaupankäynnin vaikutus on keskeinen rajat ylittävässä kaupankäynnissä ja sen lisäämisessä. Hyvin toimiva digitaalinen sisämarkkina-alue, sen pitää toimia myös sisällön osalta ja on näin torjuttava myös verkossa tapahtuvaa piratismia ja väärennöksiä vastaan ja toivon, että komissio ehdottaa jonkinlaista toimintaohjelmaa torjuakseen näitä ilmiöitä, jotta voimme taata hyvän ympäristön tuotteillemme ja palveluillemme ja että yritykset voivat hyötyä tästä. Kolmas painopistealue, jota ehdotan, on sopivat toimenpiteet, jotta varmistetaan, että sisämarkkina-alueesta tulee liiketoiminnalle ystävällinen ympäristö meidän on keskityttävä kaikkiin yrityksiin ja erityisesti kiinnitettävä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sen vuoksi, että markkinoiden fragmentoituminen ja riittämättömät rahoitusmahdollisuudet vaikuttavat kaikista eniten näihin yrityksiin, mutta ne ovat kuitenkin tärkein talouden kehittymisen moottori Euroopan unionissa tulevaisuuden kasvussa. Meidän on parannettava pk-yritysten ähm, julkisten hankintojen saantia, vähennettävä byrokratiaa ja parannettava rahoitusmahdollisuuksia, jotta ne voivat integroitua sisämarkkinoille kunnolla. Verotuksellisilla toimenpiteillä voidaan myös parantaa liiketoimintaympäristöä, koska yleensä juuri verotukselliset rajat vaikeuttavat kaupankäyntiä rajat ylittävästi. Erityisesti mitä tulee raportointivelvollisuuteen, tämä voisi antaa lisäarvoa yrityksille Tällainen yhtenäistetty yritysveropohja, konsolidoitu yritysveropohja voisi myös helpottaa yritysten toimintaa. Viimeinen painopistealue mielestäni olisi se, että luotaisiin sisämarkkinat palveluille. Palveluiden sisämarkkina-alue erityisesti online-palveluille, sen pitäisi olla myös digitaalisen toimintasuunnitelmamme mukainen. Palvelut, jotka ovat uuden aikaisia, niitä tarvitaan sisämarkkinoilla. Sitten vielä lopuksi haluaisin sanoa muutaman asian liittyen näiden asioiden tekniseen puoleen. Nämä ovat ne painopistealueet, jotka minä olen tunnistanut komission ehdotuksesta. Vaikka olisikin hienoa saada lähes nämä kaikki 50 ehdotusta sovelletuiksi, meidän pitäisi nyt ottaa täältä tiivistetysti tietty määrä ehdotuksia tietenkin jotkut kollegat olisivat ehkä identifioineet erilaisia painopistealueita ja näkisivät asian hiukan eri tavalla, mutta olen valmis keskustelemaan näistä prioriteeteista vielä varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden kanssa, jotta saisimme parhaan mahdollisen aseman, jotta todella tukisimme sisämarkkinoiden uudelleen äh, liikkeelle saattamista. Muutamin sanoin vielä seuraavista vaiheista Olimme samaa mieltä kahden muun esittelijän kanssa siitä, että mietinnöissämme olisi sama rakenne. Haluaisin kuitenkin yhden uuden kohdan, jossa mainittaisin viisi tärkeintä toimenpidettä kaikista niistä, jotka mietinnöissä mainitaan. Tarvitsemme laajaa yhteisymmärrystä siitä, mitkä nämä viisi painopistealuetta olisivat. Keskustelemme näistä todennäköisesti Strasbourgin kokouksessa varjoesittelijöiden kanssa helmikuussa meidän on vältettävä myös päällekkäisyyttä näissä kolmessa mietinnössä niin pitkälle kuin se on mahdollista, koska meillä on esimerkiksi ammattipätevyydet ja sähköinen kaupankäynti. Nehän koskettavat sekä eurooppalaisia että yrityksiä. Ja ehkä Korea de Kampoksen ehdotus ristikkäisviittauksista voisivat olla hyvä keino välttää tällaista päällekkäisyyttä mietintöteksteissä. Jokainen meistä tapaa sitten omilla tahoillaan muita työntekijöitä, että voisimme tämän yhteenkuuluvuuden näissä raporteissa taata. Suuret kiitokset. and let me tell you what I propose to do. Um, I thought there might be some logic if, first of all, I let the shadows who are... Ensinnäkin varjoesittelijät. Pyytäisin heitä puhumaan ensin siinä järjestyksessä kuin kuulimme nämä esitykset. Jos esittelijät haluavat sitten jokaisen puhujaryhmän jälkeen kommentoida, niin nostakaa kättänne, niin voin antaa teille puheenvuoron. Tämä on siis rakenne. Toivottavasti tämä ei ole liian monimutkaista, mutta eh, toivottavasti varjoesittelijät ymmärtävät. Ravkani Eten mietinnö Lokegaard, Ryle ja Clarkin ehdotan, että he aloittavat. Sen jälkeen Rova Kanjete, jos hän haluaa eh, kommentoida sitten sisämarkkinat eurooppalaisille. Meillä on Turn, Kreutzmann, minä itse ja Filidis. Sitten eh, yritykset ja kasvu. Tässä on Van Jou ainoana varjona. Minulla on mandaatti Rovakosnikin puolesta puhua. Sitten Gebhard Steiler ja Koratsa jos he haluavat kommentoida näitä, niin ilmoittakaa vain heti varjoesittelijöiden jälkeen, niin voimme palata teihin. Rova Ryyle haluaa ainakin puhua näistä kahdesta muustakin. Eli lista, lisäämme teidän nimenne listaan. Ja tässä on nyt mielestäni keskustelulle hyvä rakenne, joka antaa oikeutta näille mietinnöille. Voin olla hyvin joustava, mutta tämä on se suur, summittainen rakenne, jota nyt suunnittelen. Aloittakaamme teidän kommenteillanne varjoesittelijät, voitte myös viitata sitten ristikkäin muihin mietintöihin, mutta tehän olette varjoesittelijät tietylle mietinnölle. Lyhregard ensin Rova Kanieten mietinnöstä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Pelkkä selvennys. Minä olen varjoesittelijä tässä mietinnössä, joka koskee kumppanuutta Kiitokset tästä kattavasta mietinnöstä, jota me tietysti kovasti tuemme. Olen iloinen siitä, että te olette ottanut huomioon useimmat ehdotuksistani tässä mietinnössänne ja haluaisin lisätä vain muutaman pienen seikan. Muutama kohta ehkä ansaitsee hiukan vahvistusta ja joitakin voitaisiin lisätä. Esimerkiksi Minusta meidän pitää välittää vahva yleinen viesti johdanto kappaleissa sanoa, että me yksinkertaisesti tarvitsemme EU-lain tehokkaampaa täytäntöönpanoa. Voisimmeko siis vahvistaa tätä yleistä viestiä aluksi? Se olisi hyvä. Voisimme myös pohtia hiukan kohtaa 14, joka koskee noita yhteyspisteitä, keskitettyjä yhteyspisteitä. Tämä on paljon Gebhardin esittämän linjan mukainen. Haluaisin esittää kohtaan 14 alakohdan, jossa korostetaan tarvetta saada vastavuoroisesti toimivat elektroniset allekirjoitukset. Tämä periaatteessa siis kohdasta 14 ja minusta kohdassa 20 vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kohdalla on tarpeen hiukan selvitellä myös online-asiakkaiden tilannetta. Tällä tavalla voitaisiin edistää rajat ylittävää e-kauppaa. Sitten lopuksi vielä kohdat 24-25, jotka koskevat hallintotavan ja kumppanuuden vahvistamista. Haluaisin korostaa, että nämä kohdat ovat todella keskeisiä, koska suoraan sanottuna en usko, että komissio on toistaiseksi onnistunut kovinkaan hyvin käynnistämään sisämarkkinoita tehokkaammin. Kyllä me tarvitsemme jotakin muuta, joten mielestäni nämä kohdat ovat keskeisiä ja haluaisin tukea niitä, ehkäpä jopa niiden vahvistamista, jos mahdollista. Me olemme niin moneen otteeseen tässä valiokunnassa keskustelleet siitä, että jotta jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti, meidän on tuotava esille sekä neuvoston että komission suuntaan se, että sisämarkkinoiden on oltava vielä paremmin uudelleen käynnistettyjä. Niitä on ajettava entistäkin tehokkaammin, joten uskon, että voimme saada tästä hyvät ja kattavat kohdat. Siinä kai kaikki, mitä minä ajattelin näin, ja odotan innolla yhteistyötä. Kiitokset. Kiitoksia kovasti Lökkegaard. Anteeksi, nyt menin vähän sekaisin. Tässähän se onkin. Ryyle seuraavana ja sitten McClarkin ja Kreutzmann täällä on ilmoittanut, että hänellä on tänään ikään kuin kaksi hattua päässään, koska hän sattuu olemaan myös työllisyysvaliokunnan lausunnon laatija Kalnietten mietinnöstä, joten hänkin saa tässä kohtaa puheenvuoron. Mutta Ryyle seuraavana. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän on ottanut tähän paljon keskusteluistamme mukaan. Ja hän on kirjoittanut äärimmäisen hyvän johdonmukaisen mietinnön, jossa pureudutaan tärkeimpiin asioihin ja sanoit, että lisäätte solvit ja sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin joitakin asioita. Tiedän, kuinka hankala tähän on kaikki saada mukaan, koska tila on rajallisesti, mutta haluaisin käsitellä nyt vielä komission kuulemisprosessia. Tähän pitäisi todella saada vielä enemmän mukaan. Ja kuten olen aikaisemminkin sanonut, minusta on tärkeää, että tämä kuuleminen on avoin, koska usein siihen osallistuneet eivät tiedä, mitä heidän vastauksilleen tai kommenteilleen on tapahtunut. Ja uskon, että kuulemisen tulisi olla avoin, jotta se todella saavuttaa kansalaiset ja että se osoittaa, että kritiikkiin ja muihin kommentteihin on todella pureuduttu. Eli tässä on vielä parantamisen varaa ja esimerkiksi tilastot, itse olen opiskellut tilastotiedettä, niin usein voi sanoa, että komission tutkimukset eivät ole kovinkaan edustavia. Ja tässä komission tulisi tehdä parempaa työtä, jotta se todella toimisi tieteellisesti. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin. Kohta 48 tai ehdotus 48 komissio tuo esiin sen, minkä ryhmien ja sidosryhmien kanssa se aikoo käydä vuoropuhelua ja mitä se aikoo kuulla entistä paremmin. Ja mielenkiintoista tässä on se, että aivan viimeisenä tässä mainitaan paikallistahot ja paikallisviranomaiset, ainakin englanninkielisessä versiossa. Tämä on siis kohdan 48 viimeinen ehdotus. Tämä ei ole mitenkään hyvä tilanne, koska Lissabonin sopimuksella on parannettu paikallisviranomaisten roolia. Ja minä tulen puuttumaan tähän myös aluekehitysvaliokunnassa, mutta juuri paikalliset, paikallistason viranomaiset usein ovat eniten mukana EUn lainsäädännön täytäntöönpanossa. Heidät pitäisi saada entistä paremmin mukaan tähän konsultaatioprosessiin. Uh, Suuret kiitokset. Kiitoksia Ryyle. Ja nyt McClarkin. And, uh, welcome... Kiitos. Olen kiitollinen Ravakka Nieten mietinnöstä. Hän on ottanut huomioon paljon keskusteluistamme huolimatta hänen turhautumisestaan siihen, että tässä saa olla vain tietty määrä merkkejä. Mielestäni on hyvä idea ottaa nämä korrelaatiotaulukot käyttöön ja tämä avustaa myös avoimuutta. Varoittaisin vain hiukan sitä, että käytettäisiin pelkästään asetuksia direktiivien sijasta. Jotain joustavuutta pitää olla, jotta otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lainsäädäntöympäristöt. Mutta me tuemme kyllä sisämarkkinajärjestelmän käyttöä ja tällaista yhden luukun periaatetta monissa asioissa ratkaisuksi. Mitä tulee valvontaan sitten, Mielestäni tämä varoitusmekanismi, jota palveludirektiivi on hyödyntänyt, voitaisiin lisätä myös tähän, mutta on myös tärkeää, että me keskitymme siihen, että vähennämme tätä lainsäädännön transponointiviivettä, jotta luodaan tasavertaiset olosuhteet siinä, miten jäsenvaltiot täytäntöönpanevat yhte, yhteisölainsäädäntöä. Mielestäni näiden direktiivien siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön vahvistaa lainsäädännön kunnollista käyttöä, ja kuten Rova Kalnietekin tätä korosti mietinnössään, me keskityimme erityisesti kunnolla toimiviin sisämarkkinoihin. Onhan tärkeää, että meillä on kasvua ja työpaikkoja. Mielestäni kaikissa kolmessa mietinnössä pitäisi nyt katsoa läpi kaikki tarkistukset, jotta nämä kaikki liikkuvat kohti tätä yhteistä tavoitetta. Kiitos. Kiitoksia Rova McClarkin. Ja nyt herra Repo on saapunut tänne. Hän on sosiaalidemokraattiryhmän varjoesittelijä. Aion antaa ensin herra Kreutzmannille puheenvuoron ja sitten teille saman tien, joten Kreutzmann aluksi. Hän puhuu työllisyysvaliokunnan nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen Kalniete ja hänen mietintö luonnoksestaan. Se on äärimmäisen hyvä pohja töille. Mutta tämä saksankielinen käännös, Rasta Governance, täytyy todella muuttaa, koska ei tässä nyt haluta mitenkään vaikuttaa kommunistilta tai liberaalilta. Se ei mitenkään varmastikaan vastaa esittelijän näkemyksiä. Sitten siitä, tulisiko käyttää pikemminkin asetuksia tai direktiivejä. Olen yhtä mieltä edellisen pohjan kanssa. Meidän tulisi pyrkiä joustavuuteen. Ja meidän tulisi todella katsoa hyvin tarkkaan äh, sitä, kuinka tässä toimia. Ja mielestäni nämä avainasiat, joita tässä esitetään, eli se, että kaikkein korkein taso komission ja neuvoston äh, puheenjohtaja, heidän tulisi olla tärkeässä roolissa sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisessä. Tähän asti heiltä ei ole kuultu juurikaan tästä aiheesta. Sitten mielestäni on hyvä myös se, että jokaisessa tulevassa Euroopan neuvoston kevään huippukokouksessa sisämarkkinoita ja täytäntöönpanoa todella tarkastellaan. Ja on hyvä, että sosiaalisia näkökulmia korostetaan sisämarkkinoilla, työllisyydessä, niin että pk-yritykset ja kuluttajat todella saavat tästä konkreettista hyötyä. Meidän täytyy toimia niin, niin että päästään sisämarkkinoiden tavoitteisiin, eli siihen, että työntekijät pystyvät liikkumaan vapaasti, sosiaalinen suoja on korkealla tasolla, koulutus, jatkokoulutus ovat tehokkaita ja esimerkiksi eläkkeiden pitää olla siirrettäviä. Sitten tällaiset EURES ja Solvit tukiverkostot, ne ovat hyviä, koska ne antavat konkreettista tietoa kansalaisille silloin, kun he etsivät työ, työnsaantimahdollisuuksia muissa jäsenvaltioissa tai heillä on ongelmia hallinnon kanssa. Ja mitä tulee näihin yhden yhteyspisteisiin, niin niiden kohdalla juurikaan ei ole vielä saatu mitään aikaan ja tämä on suuri haitta. Ja jos tähän pystytään puuttumaan, niin päästään todella selkeästi eteenpäin. Ja näitä pitää myös tuoda esiin, niiden täytyy saada näke- näkyvyyttä ja jos tähän todella pystytään puuttumaan, niin päästään eteenpäin. Samoin erilaisten yhteiskunnan tahojen aikaisempi mukaanotto päätöksentekoon on tärkeää niin, että kansalaiset alkavat jälleen luottaa sisämarkkinoihin. Meidän täytyy käydä avointa vuoropuhelua ihmisten kanssa eikä toimia ainoastaan suljettujen ovien takana Brysselissä. meidän täytyy todella olla tiivissä vuoropuhelussa eri tahojen kanssa, koska vain tätä kautta lainsäädäntöä pystytään täytäntöön panemaan. 14.2. Eh, Empl, 14.2. Empl käsittelee tätä Strasbourgin kokouksessaan ja toivon, että tästä todella päästään hyvään tulokseen. Uh, Suuret kiitokset, kiitokset. Eli tästä terveisemme työllisyysvaliokunnalle. Olemme hyvin tyytyväisiä tästä ja Rouva Beres haluaa tehdä kanssamme yhteistyötä. Ja sitten vielä varjoesittelijöistä ja lausunnonlaatijoista herra Repo. Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat kollegat, anteeksi, että olen myöhässä. Aikataulu muuttui viime hetkessä yleisellä tasolla, vaikka en ole päässyt nyt täällä keskustelua laajemmin seuraamaan, eh, olen siis minäkin tyytyväinen Kalnieten paperiin. Se on hyvin jäsennelty ja ottaa kyllä kattavasti huomioon sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseen tähtääviä tekijöitä ja eihän komission ehdotuksetkaan kehnoja sinänsä olleet, mutta ehkä kun on mahdollisuus tuon esille muutaman tärkeän seikan. Öö, ennen kaikkea mielestäni on tärkeää, että, että me keskitymme lainsäädännön toimeenpanon parantamiseen kansallisella tasolla. Öö, tämä on siis aivan oleellinen asia ja tässä suhteessa nämä vastaavuustaulukot ovat tärkeässä asemassa ja niiden käyttöä on lisättävä ja tuettava Erittäin tärkeä asia on sitten aikataulu että jäsenvaltioilta todella vaaditaan niin sitoutumista tiettyyn aikatauluun, miten he aikovat panna EU-lainsäädännön täytäntöön kansallisella tasolla. Lisäksi on oltava aivan konkreettisesti toimivat välineet, että tämä kaikki onnistuu. Rikkomusmenettelyt, tulee olemaan jatkossakin se pääasiallinen väline, mikäli valtio ei laita EU-lainsäädäntöä toimeen. Täytäntöönpanon tehostamisen lisäksi meidän tulee kiinnittää huomiota aina myös EU-lainsäädännön laatuun ja sen selkeyteen. Siihen ei koskaan voida kiinnittää liikaa huomiota, sillä epäselvät direktiivit hidastuttavat omalta osaltaan toimeenpanoa kansallisella tasolla ja sen myös kansalaiset huomaavat. Ja sen takia onkin tärkeää, että me nimenomaan korostamme kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua. Sitä tulee siis todella aina edistää ja se on sama kuin että lainsäädäntötyön avoimuutta edistetään ja että saadaan myös konkreettista tietoa lainsäädännön vaikutuksista. Senpä tähden odottaisinkin komissiolta konkreettisempia esityksiä siitä kuinka se aikoo toimia että tätä kansalaiskeskustelua voidaan todella laajentaa. komissio on kyllä antanut ymmärtää että sen prioriteetteina tulevat olemaan vastaavuustaulukot correlation tables ja imi järjestelmä ja sen laajempi käyttöönotto. nämä ovat mielestäni luonnollisesti kannatettavia asioita Hyvä hallinto edellyttää myös tehokkaita välineitä. Viranomaisyhteistyötä on siis parannettava ja tässä suhteessa juuri IMI-järjestelmän edelleen kehittäminen on tärkeää e hallinnoinnin käyttäminen on kustannustehokasta ja sen käyttöä tulee laajentaa kuten buoin alustavassa mietinnössäkin on todettu ja sitten on tärkeää konkreettisesti myös tämä tekninen yhteensopivuus ja myös, että siihen liittyvät lailliset esteet eh, saadaan ratkaistua. Kaikkinensa summa summarum ajattelen, että meidän on pidettävä mielessä kuluttajia. Kaiken tulee palvella kuluttajia. Me emme saa hallintoa nostaa jollekin korkealle tasolle. Minä olen matalan profiilin hallinnon kannalla. Ei raportteja raporttien jälkeen, vaan, vaan toimimaan maan hallintoa ja, varsinkin tämä raportointi on erittäin raskasta pienille uusille jäsenmaille ja, ja, ja näin pannaan asiat tärkeysjärjestykseen, kuluttajat ensin ja hallinto palvelemaan. Kiitos. Suuret kiitokset herra Repo näistä erittäin hyödyllisistä huomioista. Tarkistaisin vain, onko joku vielä, joka haluaa osallistua tähän kohtaan äh, keskustelua. Koratsa Biltz. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Haluaisin todella onnitella Sandraa, koska hän on ottanut huomioon kaikki ne seikat, joita olemme korostaneet tässä valiokunnassa. Ennen kaikkea se, että saamme takaisin todellisen talouden politiikan ytimeen. Ajamme holistista lähestymistapaa. Me käytämme tehokkaampia keinoja lainsäädännön toteuttamiseksi ja nopeuttamiseksi painotamme tätä. Poliittisesta johtajuudesta haluaisin jälleen korostaa, että tämä on komission osaamisen tai toiminnan ydinaluetta ja minusta pitäisi vedota komission, jotta se lähtisi kunnolla ajamaan sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämistä. Haluaisin myös todeta, että minusta tästä puuttuu puuttuu se, että ajettaisiin sääntelyn purkua. Pitäisi edelleen viitata tähän Small Business Actiin ja muistaa, että byrokratian purkaminen pk-yrityksiltä on yksi parhaista keinoista saada sisämarkkinat käynnistymään uudelleen. Ehkä kollegani voisi ottaa tämän huomioon. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitoksia Gebhard. Halusitte myös uh, sanoa jotakin Kalnieten mietinnöstä. Kiitoksia puheenjohtaja juuri tämä viimeinen kohta on ehdottomasti kiistakohta minun ryhmäni kanssa, sillä sääntelyn purku ei sinällään voi olla mikään vastaus, vaan järkevä, hyvä sääntely yhtäläiseltä pohjalta Euroopan unionissa on se vastaus, jonka me tarvitsemme tässä yhteydessä. Tämä siis tähän teidän viimeiseen huomioonne siihen, mitä teidän mielestänne puuttuu. Mielestäni ei ole hyvä, jos se on tässä mukana. Mutta sen sijaan minun mielestäni on hyvä, jos me yritämme saada tähän kokonaisvaltaisen lähestymistavan, kuten täällä jo todettiin. Minusta tässä Kalnieten mietinnössä, jossa on kyse paremmasta hallinnosta, tunnustan Kreutzmannin olevan tässä oikeassa sanavalinnan suhteen. Kommunismia ei varmasti haluta uudelleen käyttöön. Saksan termi Wirtschaftslenkung on aivan huono käännös tähän. En minäkään kyllä suoraan sanottuna tiedä, mitä Saksan sanaa tulisi käyttää. Sitä ehkä me hiukan haemme vielä, mutta ei ainakaan tätä, jota käännöksessä on käytetty. Meidän pitäisi pohtia tätä tarkalleen, Rova Kalniette. Te sanoitte, että tämä vastavuoroisen arvioinnin järjestelmä on loistava järjestelmä, että meidän meidän pitäisi ottaa se käyttöön kaikkialla tai mahdollisimman pitkälti kaikkialla. Tähän laittaisin suuren kysymysmerkin. Uskon, että joillakin aloilla se voi hyvinkin olla hyvä väline, hyvä keino, mutta kysyisin, voidaanko sitä ja pitääkö sitä käyttää todellakin kaikkialla. Mehän aikoinaan Euroopan parlamenttina palveludirektiivistä puhuessamme emme halunneet mitään unisono lähestymistapaa teidän ryhmänne ehdotuksesta. Emme siis eh, halunneet tätä tuolloin mukaan direktiiviin. Jäsenvaltiot halusivat sen sinne ehdottomasti ja jäsenvaltiot tänä päivänä valittavat siitä, miten eh, huomattava byrokraattinen taakka tämä on Uskon, että tietyillä aloilla tästä voi olla hyötyäkin ja kuvittelisin, että palveludirektiivissä tämä ei niinkään ole väärin edes. Siinä olen valmis eh, vaihtamaan kantaani siitä, mikä se oli pari-kolme vuotta sitten. Mutta meidän on oltava hyvin varovaisia tämän välineen kanssa, koska me emme voi saada jäsenvaltioiden virkamiehiä toimijoita sellaiseen tilaan, että he ovat toimintakyvyttömiä, että heidän on jollakin tapaa laadittava raportteja ja arvioitava muiden maiden raportteja niin, etteivät heidän kykene tekemään varsinaista työtään. Se on muistettava tässä yhteydessä. Siksi meidän pitäisi enemmän ajaa noita vastaavuustaulukkoja minun mielestäni ne ovat myös muutoin parempi väline. Ja pyytäisinkin, että tässä mietinnössänne ehkä vielä suhteellistaisitte tätä hiukan, koska Tästä lähestymistavastahan me olemme valiokunnassamme todenneet, että haluamme sitä tutkittavan, haluamme, että siitä laaditaan selvitys, jotta tiedämme tarkalleen, mitä vastavuoroinen arviointi tuo, mitä vastaavuustaulukot tuovat, ja tämän pohjalta voimme saada parlamentin kiinteämmän kannan asiasta aikaiseksi. Siksi ei ole hyvä, jos jo tässä vaiheessa lähdetään esittämään näitä vaatimuksia tässä muodossa kuin niitä nyt teidän mietinnössänne on tuotu esille. Tässä olisi siis minulta pyyntö. Toinen kohta, joka minusta tuntuu hyvin tärkeältä, ja tunnustan, että herra Kreutzmann on tässä oikeassa. Se, mitä me Euroopan parlamenttina olemme ensimmäistä kertaa palveludirektiivissä tehneet, on tarkastella huolella, miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet direktiivin. Ja kun on kyse yhtenäisestä yksittäisestä keskustelukumppanista, niin tilanne on varsinainen katastrofi. 22 valtiossa on otettu tällainen yksi yksittäinen yhteystaho käyttöön ja näistä ainoastaan yhdeksässä voimme sanoa, että tämä toimii tyydyttävällä tavalla ja se ei tietenkään riitä mutta tämä ei millään tapaa liity lainsäädäntöön, vaan sen toteuttamiseen. Ja uskon, että tässä kohtaa voisimme painottaa rouva Kalnieten mietinnössä enemmän tuota täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden vastuuta eurooppalaisessa hallinnossa. Niillähän on siitä vastuu ja niiden tulisi tuo vastuu entistä voimakkaammin kantaa, jotta nähtäisiin selvästi, ettei ole kyse pelkästään eurooppalaisesta politiikasta, vaan myös kansallisesta politiikasta, jolla on merkityksensä, ja että näiden kahden yhteispeli on merkittävässä asemassa. Siinä olisi toinen pyyntöni. Kiitoksia. No niin, olikohan joku muu vielä, joka halusi puhua? Halusitteko te puhua Kalnieten mietinnöstä vielä? Tana. Chairman and thank you to Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Kalnietelle. Nämä mietintöjen väliset yhteydet ovat todella moninaiset ja se, että tässä on yhdeksän eri komissaria vastuussa näistä asioista eh, ja kun nyt vietetään sisämarkkinoiden 20 vuotta, niin eh, lain eh, säädäntöä pitäisi ensi vuoden loppuun mennessä saada todella toimimaan. Ja kuten Busoi sanoi, niin te olette identifioineet nämä viisi tärkeintä prioriteettia. Tämä liittyy myös hallintotapaan kansalaisiin, aivan kuten muutkin ovat täällä puhuneet. Tosiasia on se, että jotta kansalaiset pitävät tätä omana hankkeenaan, meidän on oltava realistisia aikataulujen suhteen ja varmistettava myös se, että me emme lupaa liikaa ja sitten toteutakin liian vähän, vaan että meidän on varmistettava se, että mitä lupaamme, niin lupauksessa pysytään sitten. Kuten Rova Gebhardt sanoi, sisämarkkinoiden aikaisemmat osat, joita ei ole kunnolla toteutettu, niin tätä voitaisiin hiukan tutkia tästä paremmasta säätelystä. Joku puhui sääntelyn purkamisesta, mutta itse asiassa paremmasta säätelystähän on kyse. Miten voimme paremmin tehdä yhteistyötä luodaksemme niitä työpaikkoja ja kasvoja, joita todella tarvitaan Euroopan unionissa? Haluaisinkin nyt kysyä Rova Kalnieteltä ja muilta esittelijöiltä, mitkä ovat ne viisi tärkeintä lainsäädäntökappaletta. Tiedän kyllä herra Simpsonin esityksen tästä liikenteestä. Herra Ripokin puhui tästä digitaalisesta infrastruktuurista ja että haluaisin varmistaa, että näihin viiteen prioriteetteen sisältyy myös nämä asiat. Digitaalinen agenda, että se on yksi näistä viidestä. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin vielä puhua siitä, että jos kun puhuimme valiokunnasta tämän merkityksestä ja kun meillä on budjettileikkauksia ja raha tiukalla, niin meidän on katsottava, miten neuvosto tähän sitoutuu. Voimmeko varmistaa, että jokainen vaihtuva puheenjohtajavaltio tekee sisämarkkinoista todella painopistealueen omassa ohjelmassaan. Jossain määrinhän se sitä on, mutta me valiokuntana voisimme painostaa siihen suuntaan, että aina kun puheenjohtajavaltion edustaja tulee tänne, niin me voimme aina mietinnöillämme painottaa sisämarkkinoiden eh, hanketta. Kiitos. Kiitos. Meillä on ollut hyviä ajatuksia tähän. Minulla on tässä pari lyhyttä kommenttia itselläni, mutta Rova Bromte on täällä. Haluaisiko hän jokaisen osion jälkeen kommentoida ja sen jälkeen Rova Kalniette? Minä vain haluaisin tässä sanoa, että haluaisin ottaa esille sen, mitä herra Repo sanoi ja muutkin sisämarkkinoiden tietojärjestelmästä – Rova Van Jou oli komissaarin järjestämässä tilaisuudessa viime viikolla. Sisämarkkinoiden tietojärjestelmissä oli yli 300 ihmistä mukana keskustelemassa tästä hankkeesta. Tämä on mielestäni liian vähän puhuttu asia ja mm, mielestäni tässä hyvin otettiin se esille sisämarkkinoiden täytäntöönpano menee nyt ihan sinne kuntatasolle ja paikallisyhteistasolle. Mehän tapasimme ruotsalaisia kunnallispolitiikkoja ja tämä asia mainittiin siellä. Rova että mielestäni hyvin ottaa tämän esille mietinnössään, mutta sitä voisi vielä vahvistaa jotenkin tekstissä. Kun puhumme sitten vastavuoroisesta pätevyyksien tunnustamisesta, niin nämä mm, paikalliset aktorisoinnit ja tämä arviointiprosessi tuli esille myös palveludirektiivissä, kun halutaan tietyille pätevyyksille jonkinlaisia eh, eh, tiettyjä eh, omia rajoituksia. Ajatellaan vaikka nyt puutarhureita, niin joskus tässä sääntely voi olla hyvinkin hankalaa. Luin nyt komissaarin tekstin tästä. Ja eilen olin konferenssissa, mistä asiasta keskusteltiin. Niin, valitettavasti en, en, en päässyt paikalle, kun liikennejärjestelmät hajosivat, kun Birminghamista Brysselin kone oli kuusi ja puoli tuntia myöhässä. Se on aika mahtava myöhästyminen, kun ajatellaan, mikä tämä fyysinen etäisyys näiden paikkojen välillä. Mutta onneksi Rova Gebhardt pääsi sinne paikalle ja hän puhui voimakkaasti valiokuntamme nimissä siellä tilaisuudessa. Äh, keskinäinen arviointi on hyvin tärkeää, mutta Arva Kalniette on ollut aika varovainen. Sitä pitäisi käyttää ähm, niin sopivassa määrin ja sinne, missä se kuuluu. Mielestäni tällä prosessilla voitaisiin todella saada tästä paljon avoimempaa. Kansalaisille ei ole aina ihan selvää, minkälaisia kriteerejä käytetään, kun tällaista keskinäistä arviointia suoritetaan, koska niitä ei ole niitä kriteereitä mitenkään julkaistu. Kun, jos tätä halutaan tulevaisuudessa käyttää, niin sen prosessin on oltava avoimempi ja äh, kriteereistä on vielä keskusteltava äh, julkisesti. Ja sisämarkkinavaliokuntanahan me olemme ensimmäinen julkinen areena, missä näistä asioista voitaisiin keskustella. Ja varmasti oletitte, että näin tulen sanomaankin. Seuraavaksi, ellei kukaan muu halua tähän asiaan nyt puhua, pyytäisin Rova Brontea käyttämään puheenvuoron aiheesta ja ehkä hän voisi valottaa hiukan myös sitä, mikä on komission eh, näkemys siihen, mikä olisi oikea sana saksaksi tälle hallintotavalle. Nostitte siellä kulmakarvojenne, mutta varmasti komission kääntäjät ovat jo taitavasti tämänkin termin omalle kielelleen muokanneet. Uh, thank you, chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Aika hankalan tehtävän annoitte minulle. Pitäisi nyt löytää oikea sana käännökseksi termille governance. Ja minä toivon, että me voimme hoitaa tämän yhdessä PK-puolen kanssa. Tähän pitää vielä siis palata ja välittää sihteeristölle oikea termi, jota tässä tulisi käyttää. Haluaisin kiittää ensinnäkin rouva Kalnieteä hänen mietinnöstään. Me olemme hyvin tyytyväisiä näihin painotuksiin ja yleisesti ottaen olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme havaita, että ponnistellaan, jotta voitaisiin saada esille painopistealueet koska tämä on juuri nyt se haaste, joka meillä kaikilla on. Miten me kykenemme priorisoimaan omassa työohjelmassamme, miten voimme hoitaa tämän ajatellen laaja-alaista keskustelua, joka on käynnistetty. Kuten tiedätte, tuo keskustelu jatkuu edelleen ja me raportoimme komission puolelta helmikuun lopussa, maaliskuun alussa, kerromme missä olemme menossa – minkälaisia vastauksia olemme saaneet. Toistaiseksi joudun tunnustamaan, että me ole saaneet kovin paljon vastauksia. Voimme havaita, että keskustelu jatkuu. Um, Ranskaksi vastaavalla tavalla ilmaistuna me voimme nyt havaita, että monet alueelliset viranomaiset ovat kiinnostuneita järjestämään pyöreän pöydän keskusteluja alueellisella tasolla – alueiden komitea on ajanut tätä aika voimakkaasti ja siksi me odotamme saavamme aika paljon syötettä, inputtia. Ja viimeistään tuossa aikarajan mennessä helmikuun lopussa, mutta uskomme, että tämä käynnistämämme hanke paikallisia alueviranomaisia kohti ja joltakin osin myös kansalaisia kohti muodostuu menestykseksi. Meillä on myös interaktiivinen väline, kyselylomake, joka on käytettävissä internetissä ja toistaiseksi lähinnä kansalaiset ovat tähän vastanneet. Meillä on 150 vastausta, se on tietenkin kovin vähän, mutta suurin osa näistä vastauksista on kuitenkin kansalaisilta. Tämä on siis jo hyvä merkki. Ja nyt, jos sopii puheenjohtaja, otan esille muutaman seikan, jotka täällä mainittiin. Vastavuoroinen arviointi ja sen rooli. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Rouva Gebhard sanoi vastavuoroisen arvioinnin käytöstä. Komissio itse on korostanut sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa, että että tarkoituksena ei suinkaan ole tehdä siitä mitään yleistä välinettä. Mekin olemme kovasti tietoisia siitä, minkälaisia haasteita siihen sisältyy ja että meidän on oltava enemmän selvillä näistä kriteereistä, jolloin sitä käytetään. Ehkä aloilla, joilla tiedämme, että tällaista kultausta tapahtuu kansallisella tasolla ja kun syntyy uutta lainsäädäntöä, voitaisiin tarkastella, missä määrin jäsenvaltiotasolla tapahtuu kultausta, käytettäisiin arviointiprosessia. Näin ei ole aina, joten meidän pitää tehdä hyvin tietoinen päätös siitä, koska tähän lähdetään. Sitten noista vastaavuustaulukoista. Ne ovat todellinen seikka jäsenvaltioiden kanssa komission puolelta. Me olemme tyytyväisiä siihen vahvaan tukeen, jota olemme saaneet parlamentilta jäsenvaltiot antavat meille täysimääräiset vastaavuustaulukot ja myös julkaisevat ne. Ja haluan myös korostaa sitä, minkälainen yhteys sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla on Eurooppa 2020 strategian ja ennen kaikkea tuota korkeampaa profiilia, jota Kalniete ajaa mietinnössään. Me katsomme, että tämä on hyvin olennainen, tärkeä osa jatkuvassa raportoinnissa Eurooppa 2020 strategiasta. Nythän tuo raportointi pyörii säännöllisesti ja jälleen kevään huippukokouksessa se on esillä. Silloin voidaan tarkastella, miten sisämarkkinoiden parissa on edetty. Ja lisäksi neuvoston puheenjohtajakausien myötä on olemassa vahvaa mukanaoloa sekä Unkari puheenjohtajamaana että tuleva Puola puheenjohtajakaudellaan ja komissio pyrkivät kaikki tekemään yhteistyötä. Nämä kaikki neljä puheenjohtajamaata, jotka ovat vuorossa myös 2012 vuoden aikana. Kaikki huolehdimme siitä, että tämä pysyy näyttävästi esillä. Kiitokset. Suuret kiitokset. Niin, Unkarin ministeri, joka kävi viime viikolla, vakuutti meille tätä yhtä lailla. Ja jotkut näiden kolmen mietinnön laatijoista saattoivat hänet tavatakin, joten tässä on ollut jo vahvaa mukanaoloa, mikä on rohkaiseva. Rova Kalniete, haluatteko esittää yhteenvedon tästä omasta mietinnöstänne? Punks. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par eh, eh, šī ziņojuma vērtējumu, kā arī par to ieguldījumu, ko jūs ar savām piezīmēm ziņojumam esiet devuši Nyt täällä to, todetaan, että Liettua ei saa puhua täällä. Eli minä en pysty käyttämään omaa kieltäni täällä keskustelussa. Sehän on perusoikeuteni. Minusta hallinnolliset esteet eivät oikeuta siihen, että minä täällä valiokunnassa täys, täysi jäsenenä en saa käyttää omaa äidinkieltäni. Ja se, että minä nyt osaan hiukan jotain muita kieliä, niin ei oikeuta siihen, etten voi käyttää äidinkieltäni. minä yritän nyt tässä puhua muulla kielellä, mutta toivottavasti ensi kerralla en joudu tällaiseen tilanteeseen. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka osallistuivat keskusteluun mietinnöistä. Ehdotukset olivat äh, mietintön tekstin parantamiseksi olivat hyvin arvokkaita. Kaikissa ehdotuksissa tuli ilmi se, että vahvistetaan sisämarkkinoita kaikilla tavoin täytäntöönpanolla, rikkomusmenettelyillä, johtajuudella, korostaen erityisesti Euroopan, Euroopan komission puheenjohtaja ja niin edespäin. Nyt haluaisin tässä lyhyesti käydä läpi tiettyjä yksityiskohtia. Olen samaa mieltä herra Lokkegaardin kanssa tästä kappaleesta 14, sillä minäkin omissa tarkistuksissani aion korostaa sosiaalisen verkon, siis internetpohjaisten sosiaalisten medioiden äh, ja internetinstrumenttien roolia äh, sisämarkkinoiden edistämisessä. Tämä koskee myös Eurooppa-portaalia Toinen tarkistus, jonka haluaisin esittää, on, että tunnustetaan Solvit-verkoston rooli sekä EU-pilottihankkeiden rooli ongelmanratkaisussa. Ja sitten yhdessä kollegoiden kanssa tekemäni äm, tarkistusehdotus Katson Ruja Tuunia erityisesti tässä haluaisimme korostaa mahdollisuuksia vaihtoehtoiselle riitojen ratkaisumenettelylle sisämarkkinafoorumi voisi säännöllisesti käydä läpi sisämarkkinoiden kehitysvaiheita. Sitten osittain vastasinkin jo Rova Ryylelle. Olen samaa mieltä siitä, että konsultaatioprosessi eri eturyhmien ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa ja paikallisviranomaisten rooli sisämarkkinoiden edistämisessä – sitä on vahvistettava mietintötekstissä. Herra McClarkinille haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen siihen, että te tuette näiden vastaavuustaulukoiden esilleottoa ja käyttöä, koska se on todellinen aihealue neuvostossa. Testasin Latviassa jo tätä. Latvia vastustaa vastaavuustaulukoiden käyttöä. On totta, että enemmän asetuksia direktiivien sijasta on aika herkkä aihealue, mutta on tärkeää, että me kuitenkin ehdotamme tällaista ratkaisua mietinnössämme. Kiitän McClarkinia siitä, että hän vahvisti minun tuntemukseni siitä, että on korostettava jäsenvaltioiden roolia, kun ne siirtävät kansallisen lainsäädäntöön EU-lainsäädäntöä aikataulussa. Siksi mainitsin tämän äh, esikuvien käytön. Herra Repo, tavallaan viimeisin huomioni vahvistaa sen, mitä te sanoitte että meidän on keskityttävä transponointiin jäsenvaltioiden EU-lainsäädännön eh, e soveltamiseen. Kiitän herra Kreutzmannia siitä eh, osasta, mitä hän sanoi minun mietinnöstäni. Hän aivan selkeästi vah, eh, puhui asetusten puolesta, mieluummin kuin direktiivin puolesta. Tämä on tietenkin meidän ja komission meidän ja valikunnan välinen asia pitää, miten tämä muotoillaan lopullisessa tekstissä. Sitten haluaisin lisää keskustelua vielä Anna Koratsan kanssa tästä sääntelyn purkamisesta, jotta ymmärtäisin tämän kommentin paremmin. Rova Gebhardtia kiitän hänen keskinäisestä arvioinnin tarkastelustaan. Sosialistit myös tukevat näitä vastaavuustaulukoita. On hyvin tärkeää saada mietintöömme vahva tuki tälle. On tärkeää nähdä, miten EU-jäsenvaltiot täytäntöönpanevat EU-lainsäädäntöä. Rova Steiler esitti kysymyksen, mitkä ovat viisi painopistealuetta. Minä ehdotan toistaiseksi seitsemää, mutta tiedän kyllä, että kokonaisuudessaan meidän on vielä saatava 5 plus 5 plus 5 kutistettava tätä määrää. Meidän on yhdessä päätettävä näistä asioista ja olen hyvin avoin ja Mielelläni otan vastaan teiltä ehdotuksia. Minusta digitaalinen agenda on hyvin tärkeä aihealue ja aion tehdä tästä tarkistuksen. Malcolm Harbour, olette aivan oikeassa, kun puhutte, että meiltä puuttuu sisämarkkinoilta tarkan tiedon järjestelmä, koska olin olin aivan hämmästynyt, kun sain tietää, että näitä yhden luukun periaatteella toimivia pisteitä, tietopisteitä on jo olemassa ja haluaisin, että nämä olisivat näkyvämpiä ja, ja toimivampia nämä järjestelmät. Tässä yleisesti kaikki kommenttini. Jos unohdin jotain, niin ottakaa yhteyttä ja keskustellaan asiasta. Vielä loppuhuomautuksena haluan kiittää kaikkia panostuksestanne tähän työhön. Minulle tämä on iso haaste ja minusta tämä prosessi on ollut erittäin mielenkiintoinen ja miellyttävä. Uh, well, <clears throat> thank you very much indeed. Suuret kiitokset, Kalniete. Voin vain pyytää anteeksi sitä, ettei meillä ole täällä latvian kieltä puolustan kuitenkin sihteeristöä sen verran, että olemme todella yrittäneet saada latvian kielen tulkkauksen teille ja teemme kaikkemme varmistaaksemme, että seuraavassa keskustelussa voitte myös puhua latvia. Voin vain todeta tämän. Me olemme hyvin tietoisia tästä ongelmasta ja olemme tehneet parhaamme. Mutta joka tapauksessa suuret kiitokset siis ja minä haluaisin nyt palata tuohon yleiseen keskusteluun aikataulusta näiden mietintöjen osalta, minkälainen menettely on, eh, miten tätä koordinoidaan ja miten lopuksi pidetään ikään kuin päätöskokous. Eh, eh, ja nyt haluaisin, niin, otetaan se kaikki sitten lopuksi, se ehkä on oikea ajankohta. Mutta ensinnäkin haluaisin todeta, että että näiden mietintöjen koordinointi on sellainen seikka, jonka valiokunta ottaa vakavasti, kuten havaitsette. Esittelijät tekevät oikein hyvää yhteistyötä ja näiden prioriteettien hahmottaminen lienee sitten lopuksi se kaikkein hankalin työ mutta me olemme keskustelleet jo siitä, että 50 painopistealuetta tarkoittaa, ettei varsinaista painopistealuetta ole enää ollenkaan. Ja komissio haluaa antaa meille poliittisten valintojen mahdollisuuden. Viime kädessä me voimme äänestää näistä, koska näkemyseroja on joka tapauksessa tämä koko sisältö ja arvo, jota tuomme lisää komission ehdotuksiin, on äärimmäisen tärkeää. Tapahtui tuossa painopisteiden asettamisessa sitten mitä tahansa. Nyt haluaisin siirtyä herra Correia de Camposin mietinnöstä käytettäviin puheenvuoroihin. Kerron teille, keitä täällä on toistaiseksi varjoesittelijöinä. Uh, Mrs. Thun, I'll call first, Mr. Kreutzmann, uh, Mrs. Rula, uh, Mr. and I'm also shadow. Minä olen myös varjoesittelijä tästä mietinnöstä, joten sallin itselleni lyhyen puheenvuoron. Niin. Puheenjohtaja, jos sallitte, käyttäisin puheenvuoron ensimmäisenä, vaikka en ollutkaan siellä heti ekana, mutta minun täytyisi tässä siirtyä toisen kokouksen käsittelemään Lähi-Itää, joten jos sallitte, puhuisin nyt. Pyydän anteeksi kollegoilta kaksi varjoesittelijää. Omasta ryhmästäni näistä muista mietinnöistä eivät ole paikalla ja siksi haluaisin tuoda esiin nyt omia kommenttejani, jotta voisin esitellä ryhmäni näkemyksiä. Uskomme, että komission ehdotus seuraa Lissabonin sopimuksen strategiaa, mutta kaikkiin tavoitteisiin ei ole päästy. Meidän mukaamme sisämarkkinastrategian täytyy tuoda selkeät visiot ja prioriteetit esiin – Mm, meidän täytyy toimia niin, että tämä kaikki on selkeästi nähtävissä kuluttajille. Sisämarkkinoilla on hyviä puolia ja sosiaalisia näkökulmia täytyy tässä todella vielä parantaa ja tehostaa entisestään. Sisämarkkinoiden tulee olla sellaiset, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu entistä paremmin ja kiitän De Camposia siitä, mitä hän on näistä asioista todennut omassa mietinnössään. Vaikka markkinat ovatkin vapaat, kaikkea ei saa panna myytäväksi. Esimerkiksi kulttuuri, hyvinvointi, terveys, puhdas vesi, energia. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei saa saattaa markkinavoimien myllerrykseen. Ja tämä täytyy muistaa. Samoin perusoikeudet, kuten AY-vapaudet ja kokoontumisvapaudet täytyy muistaa. Ja tässä työntekijöiden ja työnantajien välinen linkki on hyvin merkittävä. Tässä täytyy tavallaan käyttää uutta mentaliteettia siitä, että kuluttajia täytyy suojella ja että sosiaalinen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeällä sijalla. Ja tätä täytyy tarkastella aina silloin, kun lainsäädäntöä toteutetaan. Ja uuteen lainsäädäntöön täytyy liittyä vaikutusten arviointi juuri sille tietylle alalle, johon lainsäädäntö vaikuttaa. Ja yleishyödylliset palvelut eivät saa kuulua kilpailukysymysten piiriin. Meillä täytyy olla hyvälaatuisia julkisia palveluita, kuten kouluja, sairaaloita, puhdasta vettä, turvallista energiaa. Nämä ovat sellaisia asioita, joita tarvitaan, jotta elintaso pysyisi hyvänä. Nyt puheenjohtaja minun täytyy pyytää anteeksi, koska joudun todella pikaisesti poistumaan toisen käs- kokouksen käsittelemään Egyptiä. Suuret kiitokset, kuten aina, Kirjaakos puheenvuorostasi. Varmasti me saamme myös tarkistuksia ryhmältäsi ja kolmelta varjoesittelijältä tähän eh, keskusteluun, koska on tärkeää, että kaikki pääsevät sanomaan sanottavansa. Ja nyt seuraavana rouva Tun, jos hän on valmis. Olkaa hyvä. Excuse me. Thank you very much. Um, I... Anteeksi. Niin, suuret kiitokset. Minä olen eh, varjoesittelijä tässä kakkososassa herra Koreja de Camposin mietinnössä siis ja meillä oli kokous, hyvin rakentava kokous viime maanantaina. Me eh, sovimme eh, monista seikoista Monia jäi kuitenkin vielä jatkokeskustelujen varaan ja sanoisin, että yleinen suhtautuminen minun puoleltani on se, että ei pidä alireagoida siihen, mitä komissio on ehdottanut, mutta kuten Kalnieten suhtautumisesta näkyy, tarvitaan aktiivista lähestymistapaa, selkeät painopistealueet, selkeät ehdotukset ja myös näiden painopistealueiden keskinäinen järjestys. Minusta myös puolaksi tämä sana governance on hiukan hankala, joten tarvitaan yhteistä toimintaa, yhteisiä ponnisteluja, jotta voidaan käyttää koko sanaa kunnolla omilla kielillämme. Olen kovin tyytyväinen siihen, että esittelijät ovat päässeet yhteisymmärrykseen yhtäläisestä rakenteesta kaikissa kolmessa mietinnössä. En oikeastaan edes tiedä, miltä Korea de Camposin mietinnön lopullinen muoto näyttää, koska otaksun, että siihen tulee samanlainen muoto kuin näissä muissakin mietinnöissä. Se, jonka olen nyt toistaiseksi voinut nähdä, saa minut tekemään lukuisiakin huomioita tämän mietinnön rakenteesta. Tässä ei ole selkeästi nimetty meidän tärkeimpiä painopistealueitamme, eikä tässä ole myöskään hierarkiaa, joka mielestäni olisi äärimmäisen tärkeä. Tässä luetellaan aloitteita, joita sisältyy tuohon sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin, mutta siinä ei oikeastaan sanota, mihin suuntaan tulisi lähteä. Ja tämä rakenne vielä tästä muuttuu, näin olen ymmärtänyt. Siis tässä on tällä hetkellä vielä erilainen rakenne kuin näissä kahdessa muussa mietinnössä. Sitten itse sisällöstä. En ole aivan varma, tarvitaanko todella kolmea sivua tähän alkuun näitä luetelmakohtia, koska tätä on hiukan hankala lukea. Me olemme sopineet, että eri puolueiden ryhmät pyrkivät puolueiden rajat ylittävän lähestymistapaan. Ja meillä on tässä joitakin merkittäviä ristiriitojakin. Yksi niistä tuo kuuluisa horisontaalisen sosiaalilausekkeen sisällyttäminen. En todellakaan tiedä, miten sitä voitaisiin panna täytäntöön ja miten sitä voitaisiin mitata, miten se voisi käytännössä toimia. Eli minusta pitäisi mennä tähän puolueen rajat ylittävän lähestymistavan suuntaan niin, että saadaan yhdessä lopuksi aikaan hyvä asiakirja. Sitten tässä mietinnössä on tuo kohta kolme, jonka otsake on puutteet. Minusta ei pitäisi keskittyä puutteisiin, vaan sen sijaan tehdä selkeitä ehdotuksia. Ja koko mietinnössä ei mielestäni oikeastaan keskitytä tässä toisessa osassa siihen, että jotkut näistä puutteista ovat sisämarkkinoiden toimenpidepaketin muissa osissa esillä, ennen kaikkea ensimmäisessä osassa, teollisuudet, digimarkkinat, sisämarkkinat. Te kutsutte tätä viimeistä kohtaa lyhyen aikavälin strategiaksi. Minusta sitä pitäisi kutsua painopistealueiksi, kuten esimerkiksi väärennösten torjunta, piraattituotteiden torjunta, se on tässä jo ensimmäisenä osana. Me tarvitsemme enemmän yhteistyötä muiden esittelijöiden kanssa. Mainitsette myös viestintäpolitiikan. Olen täysin samaa mieltä Rova Ryylen kanssa siitä, että tämä kuulemismenettely ei toimi, mutta tässä mielestäni pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä esittelijöiden kesken kohdassa kolme, eikä ottaa tätä esille omana osanaan, koska siitä syntyy hiukan sekannusta. Minusta pitäisi olla selkeää, saanko nyt toista, selkeää painopistealueiden keskinäinen järjestyshierarkia tunnustettaisiin ammattipätevyys ensimmäisessä osassa tuoteturvallisuus, markkinavalvonta siis, radiotaajuudet, jos näitä nyt on viidestä seitsemään erilaista painopistealuetta, tiettyjen peruspankkipalveluiden takaaminen lainsäädännöllisesti, ja komission ehdotuksista tämä nuoris, Nuoret liikkeellä kortti. Minä lisäisin tähän vielä verkkovierailun sekä ääni- että tiedonsiirto verkkovierailun ja myös postipalvelut, jotka liittyvät e-kauppaan. Tarkoitan ennen kaikkea erilaisia paketteja. Herra Busai on myös maininnut tämän omassa mietinnössään. Näin saataisiin minusta selkeämmin rakentunut mietintö, joka olisi johdonmukaisempi näiden muiden esittelijöiden tekemän työn kanssa. Kiitokset. Kiitoksia, Rouva Thun. Ja nyt Kreutzmann Ryyle ja tarkistetaan. Gebhard, halusitteko tekin puheenvuoron? Otetaan teidät sitten varjoesittelijöiden jälkeen myöhemmin. Onko vielä muita? Tarkistan vain tästä puhujalistan. Oliko vielä joku muu, joka halusi puhua tästä mietinnöstä? Jos niin, olkaa hyvä vaan. Seuraavana Kreutzmann, sitten Ryyle. Kiitos puheenjohtaja. ensin haluan kiittää Koreille Kamposia hänen työstään mutta esittää myös paljon parannusehdotuksia. Ensinnäkin rakenteesta olisi parempi, jos tämäkin mietintö jaettaisiin aihekokonaisuuksien mukaan, aivan kuten muissa sisämarkkinoiden toimenpidepaketti mietinnöissä on tehty. Sosiaaliset oikeudet, kuluttajien oikeudet, vapaa liikkuvuus, ne voisivat olla tässä pohjana. Tämän lisäksi prioriteettitoimia tulisi työstää edelleen jotta komissiolle annettaisiin selkeä suunta. Sitten sisällöstä. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että sisämarkkinoiden toteuttaminen digitaalikysymyksissä ja energiakysymyksissä ja paremmassa valvonnassa ovat tärkeitä tavoitteita, jotka tuovat selkeitä konkreettisia etuja kuluttajille. Emme kuitenkaan tarvitse mitään horisontaalista sosiaalilauseketta, kuten kollegakin jo sanoi, joka ylittää olemassa olevat säännökset. Vaikutusarvioinneissa komission tulisi kuitenkin tarkastella sosiaalisia näkökulmia ja SEUT-sopimuksessa – yhdeksän artikla ja perusoikeuskirja liittyvät näihin. Emme tarvitse tältä osin direktiivin muutoksia, vaan meidän täytyy tehostaa jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä, jonka kautta todella toimet olisivat entistä kitkattomampia. Ja mitä tulee yleisöllisiin palveluihin tarvitsemme tähän oman direktiivin ja tähän liittyviä vaatimuksia ei kaikilta osin voida esimerkiksi urakkakilpailun osalta puoltaa. Jos kilpailu Eurakka-kilpailukysymykset hoidetaan järkevällä tavalla, voidaan antaa joissakin tapauksissa julkisille tahoille etusijaa. Tähän viitataan Mario Montin kertomuksessa. Ja tässä viitataan siihen, mitä lisäarvoa voitaisiin saada. Sitten tämä kollektiivinen käsittely Siihen suhtaudumme hyvin kriittisesti. Jos sitä käytetään, se täytyisi ottaa käyttöön ainoastaan hyvin rajallisessa tapauksessa, jotta Euroopassa ei aleta toimia Yhdysvaltojen esikuvan mukaisesti. Ja vielä lopuksi haluaisin puhua kahdesta komission tärkeästä lupavalta vaikuttavasta kysymyksestä, eli siitä, että työntekijöiden liikkuvuutta parannettaisiin entisestään ja että laajakaista yhteyksiä työelämässä parannettaisiin myös entisestään. Suuret kiitokset ja Ryyle. Näiden viimeisen kahden kohdalla olen samaa mieltä herra Kreutzmannin kanssa. Olen tosiaan sitä mieltä, että nämä ammattitodistukset tekisivät asian selvemmäksi ammattikoulutuksen vastavuoroisessa tunnustamisessa. Siihen on pantava painotus ja olen myös sitä mieltä, että laajakaistassa ja ennen kaikkea verkkovierailussa ja rajat ylittävässä tietoliikenteessä pitäisi myös olla painopiste. Minusta herra Korea on näissä mm, aivan liian epämääräinen, ei tarpeeksi konkreettinen. Minusta on aivan oikein, että hän ottaa esille lähetettyjen työntekijöiden direktiivin. Sitä on ehdottomasti työstettävä ja selvennettävä. Teidän täytyy tietää, herra Kreutzmann, että Saksassa meitä koski Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tätä koskeva päätös, joka koski eh, työmarkkinasopimuspalkkoja ja lähetettyjä työntekijöitä. Saksa ei ollut pannut tätä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä kunnolla täytäntöön. Se on Saksan ongelma, mutta eurooppalainen ongelma on edelleenkin se, että tuota direktiiviä on uudistettava ja konkretisoitava, jotta siihen saadaan selvennystä. Tässä olen siis teidän kanssanne eri mieltä. Olen eri mieltä myös näissä hankinnoissa. Olen pitkään työskennellyt julkisten hankintojen parissa ja siellä on ongelmia, jotka liittyvät sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin. Komissio laatii tästä arviointinsa. Olen siihen tietysti kovin tyytyväinen, koska me tarvitsemme tähän selvennystä, mikä kaikki on mahdollista, mikä ei ole mahdollista, toisin kuin ympäristökriteereissä, joissa voidaan viitata tuotantoon menetelmiin. Sosiaalisten kriteerien puolella tällainen ei ole mahdollista ja siksi tätä tulisi selventää julkisten hankintojen direktiivissä, mutta en halunnut lähteä siihen nyt syvällisemmin. Totesin vain, että kun aina puhutaan vain puitteistosta, niin ehkä voitaisiin ottaa esille konkreettisemmin nämä kaksi kohtaa, joita on selvennettävä palvelujen, yleishyödyllisten palvelujen suhteen ja tukien suhteen. Komissio on tämän monen kertaan jo itsekin ilmaissut, että se haluaa työstää uudelleen nuo tukisäännöt ja myös julkisten hankintojen säännöt. Kummatkin olisi työstettävä uudelleen, se on minusta hyvin tärkeää. Minusta tämä herra Korejan näkemys on hiukan ongelmallinen. Hän ottaa esille tuon komission ehdotuksen, joka koskee asuntoluottolainoja. Olen sitä mieltä, että se mitä komissio ehdottaa ei ole riittävän konkreettista. Todella pyytäisin, että kun tästä puhutaan, ja siteeraan täältä nyt englanninkielisestä versiosta, tarvitaan välitöntä toimintaa yhtenäisillä asuntoluottomarkkinoilla. Tätä on hiukan kyllä selvennettävä, koska juuri asuntoluotot olivat kriisin laukaisia joissakin Euroopan maissa, talous- ja rahoituskriisin. Jos tässä halutaan yhdenmukaistamista, niin pitäisi ensimmäiseksi selvittää, miten se on mahdollista ilman, että koko markkinat kuumenevat ja syntyy uusia kuplia. Meillähän on aivan erilaisia kulttuureja asuntoluottomarkkinoilla. Minusta on äärimmäisen ongelmallista, että tässä pyritään vetoamaan nopean yhdenmukaistamisen puolesta. Ehkä voitaisiin korostaa kuluttajan suojaa tällä alalla ja avoimuutta. Se on seikka, jota voisimme hyvinkin pohtia. Mutta jos tässä äkkiväärästi lähdetään yhdenmukaistamaan asuntoluottomarkkinoita, on se minusta kyllä äärimmäisen ongelmallista. Ja pyytäisinkin, että me keskustelemme tästä perusteellisesti ennen kuin lähdemme ilmaisemaan komissiolle tukeamme, koska ei ole riittävän selvää, mitkä tämän seuraamusvaikutukset olisivat haluaisin mainita vielä erään seikan, joka minusta ei tule riittämiin esille, mutta näin oli myös jo Barnierin ehdotuksessa. Sielläkään se ei tule riittämiin esille, eli ilmastokriisi ilmastonmuutos. Se pitäisi kyllä jollakin lailla saada esille. Me teemme tätä koskevia tarkistuksia. Sitä on korostettava enemmän yhtä lailla myös kestävää kehitystä. Suuret kiitokset, Ryyle. Ehkä muutama näkemys minun puoleltani vielä oman ryhmäni varjoesittelijän ominaisuudessa. I... Ensinnäkin tunnen sympatiaa niitä kohtia kohtaan, joita täällä erityisesti Rova Ryyle ja Kreutzmann esittivät. Rova Ryylen kanssa olen samaa mieltä ensinnäkin tästä yhtenäisestä asuntoluottomarkkinasta puhuimme ähm, kuluttajan oikeuksien yhteydestä tästä asiasta ja vastuullisesta lainaamisesta, lainanannosta ja mietimme, tuleeko olemaan äh, tällaisia rajat ylettäviä lainoja ja minkälaisia riskejä ne sisältävät. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että sopivampaa ehkä meidän etujemme mukaisesti olisi kysyä komissiolta – pyytää heiltä tätä kuluttajaluottodirektiivin varhaista soveltamista, koska se vaikuttaisi kuluttajien osallistumiseen sisämarkkinoihin paljon voimakkaammin. Ja ensimmäistä kertaa olemme nähneet kuluttajaluottodirektiivissä määräyksiä vastuullisesta lainauksesta ja ja tällaisia Euroopan laajuisia määräyksiä asiasta. Ja nyt huomataan, että luottojen käytössä markkinoiden stimuloimiseksi on hyvin suuria eroja EU-valtioiden välillä ja siksi voisimme ehkä ehdottaa jonkinlaisia tarkistuksia tämän suuntaisesti. Laajemmin ottaen toinen kommenttini liittyy sitten tähän yleishyödyllisiin palveluihin liittyvän asiaan. Budjettidirektiivi on kelluskellut tässä nämä 11 vuotta, jotka olen täällä viettänyt Euroopan parlamentissa. Ja kysyn edelleenkin samaa kysymystä eh, niiltä, jotka esittävät tätä ajatusta, että on edelleen täysin epäselvää, mitä ongelmia tällä direktiivillä pyritään ratkaisemaan. Tässä nyt on ikään kuin ratkaisu, joka etsii ongelmaa. Ja kun me nyt olemme katsomassa tätä julkisten hankintojen toimintamekanismia kokonaisuudessaan ja komissio on konsultoinut ähm, palveluiden myynnin, konsolidoinnin ja julkishallinnon tahdon ympärillä ja myös tämä julkis-yksityiskumppanuus on ollut paljon keskusteluissa, niin tämä perusasia jää hämärän peittoon ja minusta meidän pitäisi harkita tässä, millä alueella pääsimme poliittisesti merkittävästi edelleen eteenpäin. Nimittäin vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot eivät ole kovin innostuneita tästä aika myyttisestä puitedirektiivistä. Ehkä jotkut kollegat ovat samaa mieltä kanssani. Minä ainakin haluaisin tätä painottaa. Sitten vielä muutama muu kommentti. Barnien kanssa otettiin esille muutamia asioita ja asioita, missä edettiin olivat esimerkiksi, mikä on kansalaisten kuva sisämarkkinoista. Se usein värittyy siitä, sillä, että liikkuvat kansalaiset Euroopan unionissa ovat sitä mieltä, että ne oikeudet, joita heillä on, esimerkiksi muuttamisen helppous, perheen muuttamisen helppous maasta toiseen, pankkitilien avaaminen, autojen vakuuttaminen, eläke, eläkkeiden siirtäminen, verojen eh, siirtäminen ja maksaminen, lasten siirtäminen koulusta toiseen, maasta toiseen, mm, pätevyyksien eh, hyväksyminen. Nämä ovat lupauksia, joita jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet. Kollegat ovat nähneet herra Lama suurin eh, raportin asiasta, jonka Vivian Reding otti esille kansalaiset uudella vuosituhannella. Tuntuu, että Robert Redding ei ole tähän viitannut juuri lainkaan, eikä herra Barnier ole antanut näitä, äh, tätä listaa näistä 20 äh, pääongelmasta, joita on löytynyt sisämarkkinoiden soveltamisessa. Redingin tiedonantoon ei voinut laatia virallista vastinetta, mutta ei ole tyydyttävää, että mikään muu valiokunta ei ole päättänyt laatia mietintöä Readingin aloitteesta. Mielestäni tämä on menetetty mahdollisuus. Emmehän me tässä, jos me emme edusta kansalaisten turhautumista eh, näihin asioihin, niin mitä me täällä teemme? Jos saisimme jonkinlaista viitettä näihin mietintöihin tähän asiaan, se ehkä olisi se 51. elementti, jonka haluaisimme mukaan. Olisin äh, tyytyväinen, jos herra Kampos pystyisi tämän mm, ottamaan omaan tekstiinsä. Tähän liittyen myös meillä on todellinen mahdollisuus tässä vahvistaa tämän keskinä vastavuoroisen hyväksynnän periaatetta. Mielestäni tätä olisi vielä korostettava, annettava sille lisäarvoa nämä ammattikortit ja muut tällaiset ovat kyllä tärkeitä, mutta olisi nyt sanottava, että ammattikortti on yhtä tärkeä kuin se tieto, mitä se sisältää, mitä sen taustalla on. Ja olemme siirtymässä aika vaikeisiin asioihin, kuten tietojen vaihtamiseen, ammattipätevyyksien vastavuoroisen tunnustamiseen. Tähän viittaus ja sitten se, miten käsitellään henkilötietoja, niitä siirretään ja käsitellään. Ne ovat mielestäni todella tärkeitä asioita, missä sisämarkkinoiden ja tarpeet ja toisaalta kuluttajien ja kansalaisten tarpeet ja oikeudet yhteensovitetaan. Mielestäni niitä ei aina ole yhteensovitettu. Mitä tulee sitten pankkipalveluihin, kilpailu ja muut asiat ovat hyvin tärkeitä – koska nämä ovat juuri niitä asioita, jotka vaikuttavat jokaiseen kansalaiseen. Ja sitten vielä ihan tällainen kaiken kattava yleiskommentti. Kun katsotaan sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta ja sosiaalisia vaikutuksia, niin tärkein asia harkittavaksi on uusien työpaikkojen luominen sisämarkkinoille. Ja tämä työpaikkojen luonti on mielestäni vahvasti esillä tässä mietinnössä. Jos sisämarkkinat eivät toimi menestyksekkäästi työpaikkojen luomisessa, uusien työpaikkojen pitkäaikaisten kestävien työpaikkojen luomiseksi, erityisesti niillä aloilla, joissa innovoidaan ja kilpaillaan maailmanlaajuisesti, niin olemme pettäneet kansalaistemme odotukset ja tällainen markkina-alue, joka ei luo uusia työpaikkoja, on vakava erhe ja sillä tulee olemaan vakavat sosiaaliset vaikutukset. Voisimme varmasti yhdistää nämä uusien työpaikkojen luontikysymykset muihin asioihin, kuten pankkiasiat ja pienten ja keskisuurten yritysten kannustaminen. Minusta sosiaalinen, sosiaalisen vaikutuksen arviointi – sen pitäisi heistellä myös tätä työpaikkojen luomista. Sehän on osa tätä kokonaistasapainoa, jota tässä pyrin etsimään. Olen jo kirjoittanutkin herra Korea de Camposelle asiasta ja odotan hänen kommenttejaan näistä. Minulla on vielä kolme muuta kollegaa, jotka haluavat kommentoida tätä mietintöä. Kun katson kelloa, niin meillä on ihan tarpeeksi aikaa käsitellä kaikki mietinnöt. Minulla on herra Gebhardt, herra Rova Weiler ja herra Haje, sen jälkeen, jos muita ei ole, niin Rova Bronte voi vetää sen yhteen ja sitten herra professori Korea de Campos. Rova Gebhardt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Korea de ja hänen todella hyvästä ja perustavanlaatuisesta työstään. Mielestäni juuri se osa, joka käsittää ajattelee komission ehdotusta, on se, johon täytyy pureutua entistä enemmän, koska ehdotuksen ydin, joka komissiolta on tullut, ja Barnierin ehdotuksen otsikko, mitenkä tämä nyt sanotaankaan, olen nyt unohtanut täysin. No jotakin, että kansalaisten kannalta kilpailukykyinen ja niin edelleen. No joka tapauksessa se, että tässä kansalaiset pitää ottaa juuri kaiken keskiöön ja siksi näissä asioissa tätä lähestymistapaa täytyy tarkastella todella juuri tältä kannalta. Korea de Campos on tehnyt todella syvällistä työtä ja mielestäni tämä voisi olla tavallaan vastaus siihen, mistä Kalniotekin puhui, eli että se otettaisiin yhteiseksi komponentiksi kaikkiin mietintöihin. Se, mitä Kampos esittää, voisi olla todella sosiaalilausekkeen osalta ja siihen liittyen, mikä on Lissabonin sopimuksessa uutta, eli yhdeksän artikla, se, että nämä sosiaaliset ulottuvuudet äh, tunnustetaan yleishyödyllisinä ja viitataan myös perusoikeuskirjaan, että tämä kaikki olisi tässä siis yhdistävänä tekijänä kaikissa mietinnöissä, olisi hyvä asia. Korea kamposille kävi kuitenkin tilanpuutteen kanssa nyt niin, että viidesosa jäi tästä nyt, kohta viisi jäi ulkopuolelle, mutta ehkä Antonio voi ottaa tämän mukaan tarkistusten kautta liittyen siihen, mitkä ovat painopistealueet ja mihin suuntaan niiden tulisi mennä. Eli tämä tullaan varmasti vielä tekemään. Haluaisin nyt hieman vastustaa puheenjohtajaa kahdessa asiassa. Valitettavasti. Ensinnäkin Korea de Campos halusi pitää tässä kiinni Redingin ehdotuksista. Ja koordinaattoreiden kokouksessa Ehdotinkin, että näin tehtäisiin, mutta muut koordinaattorit eivät tähän suostuneet ja siksi Koreita Campus ei voinut ottaa näitä tähän mietintöön mukaan, koska suurin osa valiokunnasta tätä vastusti. Eli emme voi tässä nyt syyttää Koreita Campusia siitä, että hän ei olisi toiminut niin, että hän olisi ottanut nämä ehdotukset huomioon. Minusta tämä on valitettavaa. Jos koordinaattorit ja puheenjohtaja yhtäkkiä muuttavat mieltä, niin silloin olisi hyvä, että tähän voitaisiin puuttua vaikka tarkistusten kautta, mutta katsotaan nyt, mitä koko valiokunta on asiasta mieltä. Ja sitten toinen asia, jossa minun täytyy vastustaa teitä, on se, että yleishyödyllisten palveluiden kysymys on tavallaan kysymys tai ratkaisu, joka etsii ongelmaa. Ei ole näin. Me haluamme tähän sopivat oikeudelliset puitteet. En puhu mistään puitedirektiivistä, vaan tilannetta ei ole vielä määritelty. Tämä on vasta keskustelun pohjaa tulevaisuutta silmällä pitäen, kun katsomme mihin suuntaan todella haluamme tässä lähteä ja mikä parlamentin yhteiseksi kannaksi muodostuu. Sitä ei vielä ole. Ja joten vielä ei voi päättää, onko tästä tulossa direktiivi, asetus vai mikä. Me vaadimme oikeudellisia puitteita. Ja palveludirektiivissä näimme hyvin tarkkaan, mitä keskusteluja lähdettiin käymään tämän direktiivin soveltamisalasta – sosiaaliset palvelut, yleisölliset palvelut, ne ovat kuluttajien kannalta hyvin tärkeitä ja pohdittiin, tuleeko niitä pitää kaupallisina palveluina vai ei. Me sanoimme, että ei, aivan selvästi. Joten meidän täytyy yrittää ratkaista tähän liittyvät kysymykset, koska ei kuluttaja ole kuluttaja esimerkiksi terveydenhoidon piirissä, vaan hän on potilas. Ja tähän tarvitaan todella parempaa oikeudellista puitekehystä kuin ehkä muissa asioissa, joten lähestymistavankin tulee olla erilainen. Ja Kreutzmannille sanoisin, että minun täytyy vastustaa häntäkin tästä sosiaalilausekekysymyksestä. Ei Euroopan komissio tee mitään sosiaalisia, vaikutusten arviointeja, vaan ainoastaan taloudellisia. Ja sosiaalidemokraatteina meidän täytyy sanoa, että sosiaalilauseke on paljon voimakkaampi asia kuin pelkkä vaikutusten arviointi. Eli tässä on tarkoitus katsoa, miten lainsäädäntö vaikuttaa esimerkiksi kansalaisten oikeuksiin – ja miten tämä voidaan ja pitää ottaa huomioon jo silloin, kun lainsäädäntöä luodaan, vaan, eh, eikä vasta silloin, kun eh, lähdetään täytäntöönpanemaan lainsäädäntöä. Eli on tärkeää, että tässä toimitaan ajoissa, että asia huomioidaan ajoissa. Ja sosiaalilausekkeen osalta täytyy pohtia siis myös muuta ei pelkästään sitä, miten se vaikuttaa talouteen tai sisämarkkinoihin, vaan miten se vaikuttaa kansalaisten perusoikeuksiin, miten se vaikuttaa heihin kuluttajina tai työntekijöinä. Eli tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka tässä mietinnössäkin on mukana, on äärimmäisen tärkeä. Nyt minun täytyy pyytää anteeksi sitä, että joudun poistumaan, koska minun täytyy tarkastella tässä ja laatia valmiiksi äänestysluettelo tämän iltapäivän äänestystä varten. Minun täytyy vielä hieman vastata kollegoiden kysymyksiin, mutta haluaisin tähän sanoa vielä Busoille yhden asian. Jääkää vielä paikoille, herran Busoi, kuuntelemaan minua, koska haluaisin esittää erään huomion. Ehkä ymmärsin teidät väärin, ja kuulen vastauksen sitten avustajilta, koska en voi jäädä tänne kuuntelemaan vastausta itse. Mutta kun puhuitte innovaatiosta, niin ja olette aivan oikeassa siinä, että tämä on hyvin keskeinen kysymys. Mutta sanoitte, että meidän täytyy pohtia sitä, miten tähän asiaan puuttuttaisiin tai kuinka sitä käsiteltäisiin. Ja minä haluaisin kysyä, miten te haluaisitte sitten toimia, koska lähestymistapoja on todella paljon erilaisia. Tiedän esimerkiksi, että Ranska elättelee haaveita tällaisesta Silicon välistä jossakin päin Ranskaa. Saksassa taas tehdään työtä pikemminkin tällaiselta klusteripohjalta. Ja mielestäni tämä on tehokkaampaa, koska se on tehokkaampaa pk-yrityksille. Ja juuri ne hyötyvät tällaisesta toiminnasta ja niiden rooli innovaatiossa onkin hyvin tärkeä. Joten eh, minulle ei aivan tullut selväksi se, mm, kumpaan suuntaan te kallistutte näiden kahden vaihtoehdon välillä. Kehitykseen, kestävyyteen, ilmastonmuutokseen, ympäristön suojeluun. Näihin täytyy puuttua näissä kysymyksissä vielä entistä tarkemmin. Jos voisitte näin tehdä, niin olisin tähän hyvin tyytyväinen. Ja nyt poistunkin paikalta, puheenjohtaja. Suuret kiitokset Evelin puheenvuorostasi. Pari seikkaa, jotka kohdistit minulle. Sanoin johdantopuheenvuorossani ajatelleeni, että Redingin tiedonannossa on niin paljon tavaraa, että siitä tarvitaan oikeastaan erillinen mietintö. Ja sitä minä juuri pyrin tuomaan esille tarkistusta tarjotessani. Niin halusin vain varmistaa, että se tulee mukaan näihin puitteisiin. Ja sitten tuosta puitedirektiivistä herra Correia de Campos puhui siitä. Me jatkamme sitä koskevaa keskustelua. Minä odotan vielä teidän määritelmäänne sille ongelmalle, jonka me pyrimme tässä ratkaisemaan. Sure Varmistan myös, että Busoi ottaa esille nämä seikat, jotka olivat varmasti myös hyvin kiintoisia. Sitten Vaila ja Mayer tästä mietinnöstä. Vaila arvoisa puhemies Tämän keskustelun jälkeen haluaisin ennen kaikkea ottaa tästä mietinnöstä ja muista ryhmistä tulleiden kollegojen puheenvuorojen pohjalta pari seikkaa esille täydennyksenä siihen, mitä rouva Gebhardt sanoi. Herra Kreutzmann ei ole ollut valiokunnassa mukana silloin, kun kävimme keskustelua palveludirektiivistä. Kehottaisin, että hän katsoisi meidän ehdotustamme yleishyödyllisten palvelujen puitedirektiiviksi. Me emme millään tavalla halunneet päästä siinä helpolla, emmekä missään tapauksessa halunneet poistaa tätä eurooppalaista aspektia. Päinvastoin me haluamme kehittää näitä tekijöitä, sosiaalisia tekijöitä eteenpäin, kuten Barnierkin tällä hetkellä hänhän pohti, eikö näitä sosiaalisia tekijöitä kirjata sitovaksi. En tiedä, onko hänellä rohkeutta huhtikuussa ottaa tämä esille, en tiedä. Me kysyimme tästä noissa kuulemisissa ja olen puhunut paljon tästä myös jo kansalaisten ja kaupunginjohtajien kanssa he kysyvät, aikooko Eurooppa näin todellakin tehdä. Eli voidaanko viedä eteenpäin tätä, voidaanko konkretisoida tätä, mitä voidaan tehdä eivät sosiaalidemokraatitkaan halua tämän koko oikeuden kumoamista. Sehän on ihan täysin väärin käsitetty. Toinen seikka, kun te sanotte, että nämä sosiaaliset vaikutukset ovat jo katettuja vaikutusarvioinnin myötä, niin muistuttaisin, että onko siitä nyt kolme vai neljä viikkoa. Silloin me äänestimme minun mietinnöstäni, joka tai lausunnostani, niin joka koski noita vaikutusarviointeja ja uskoakseni se tulee vastuuvaliokunnassa kai vasta maaliskuun lopussa käsittelyn. Silloin tämä valiokunta päätti, että sosiaaliset seikat otetaan vaikutusarvioinnissa voimakkaammin esille kuin tähän asti. Sehän tarkoittaa sitä, että niitä ei ole huomioitu riittämiin ja vastaisuudessa komission tehtävä on hoitaa tämä perusteellisemmin kuin tähän asti. Tätä ei siis ole vielä katettu. Ja vielä viimeinen seikka, nämä ammattitodistukset ylipäätään olen hyvin jännittynyt näistä 50 ehdotuksesta, miten ne saadaan direktiivin luonnoksiksi, lainsäädäntöluonnoksiksi aikaan, koska ennen kuin näemme ne, emme voi arvioida, miltä tilanne oikein vaikuttaa. Minä olen ollut mukana keskustelussa, joka on koskenut näitä nuorten liikkuvuuspasseja. Mitähän näistä oikein on syntynyt? Olimme kovin innokkaita. Uskoakseni sosiaalivaliokunnassa oli mukana tätä hyväksymässä ja nyt joudun toteamaan, että monen nuoren kohdalla, jotka ovat päättäneet koulunsa, päättäneet yliopisto-opiskelunsa, tämä ei ole edes tuttua. He eivät tiedä ollenkaan, mitä tällaiset liikkuvuustodistukset ovat. Ne on alun perinkin luotu nuorille, jotta heillä olisi mahdollisuus kerätä pluspisteitä työnantajan valintaa varten. Aikoinaan sanoimme, ettei ole mitään hyötyä siitä, jos eivät työnantajat lähde mukaan, sillä heidän on otettava nämä nuorten liikkuvuustodistukset, niissä mainitut pistetodistukset ja tunnustettava ne. Olisi siis tärkeää, jos saataisiin jonkinlainen arviointi komissiolta siitä, mitä näistä nuorten liikkuvuustodistuksista on seurannut ennen kuin lähdemme ajamaan vastaavaan aikuisille ja muille työntekijöille, ettei tehtäisi näitä samoja virheitä. Herätimme melkoisia odotuksia nuorten parissa. He hankivat kaikki tämän hienon sinisen passin. Niin nuorten kanssa, niin. Onhan se jo ainakin kymmenen vuotta ollut olemassa. No seitsemän kahdeksan vuotta ainakin. Eli e, tässä toistetaan näissä 50 kohdassa paljon aiempaa. Meidän on ensin saatava selville, mitä on tapahtunut, mikä on aiemmin mennyt väärin. Ainoastaan kun tiedämme sen, voimme tehdä oikeat johtopäätökset. <laughs> Good, thank you. Hyvä, kiitokset. Anteeksi. Niin. Otamme nämä seikat esille. Nämä ovat erittäin hyviä seikkoja. Otamme ne esille myös esittelijän kanssa. Ja Ryylellä on vielä huomio. 34, Niin, uskoakseni ehdotus 34 sisältää tämän myös. Ehkä siis voimme hiukan vahvistaa sitä. Ja nyt Mayer viimeisenä. Lyhyesti pyydän. Haluan varmistaa, että Buzoi saa myös reilun kohtelun ajallisesti. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, meillä on nyt kaksi tällaista päällekkäistä mietintöä. Tämä mietintö ja kollegamme Sandran mietintö, tai ehkä kolmekin. Ja pohdin että pitäisikö nyt viimein pohtia tätä oikeus, näitä oikeuspuitteita, joista jo puhuttiin, ja kansalaisten sisämarkkinoita. En ymmärrä, että tässä pelkästään katsottaisiin yksittäisiä säädöksiä ja yksittäisiä keskusteluja sosiaalisista näkökulmista, vaan ymmärrän tämän alla sen, että kansalaisilla on oikeus saada tietää, mitä sisämarkkinat tarkoittavat heidän kannaltaan. Me käsittelemme ainoastaan yksittäisiä aihekokonaisuuksia tai sääntöjä, joita me täällä IMKossa käsittelemme. Me emme tiedä, mitä juurissa tapahtuu, vaikka meillä onkin sinne tiiviitä yhteyksiä, emmekä todellakaan tiedä, mitä liikennevaliokunnassa ja muualla tapahtuu, niin miten uskotte, että kansalaiset saisivat kokonaiskuvan siitä, miten sisämarkkinat toimivat? Tämä yksinkertainen kysymys, sen haluan esittää. Vuodesta 1957 asti on pyritty tai on muotoiltu perussopimuksen tavoite sisämarkkinoista. Ja tuolloin Euroopan sisällä valitsi vielä erilaisia tulleja ja raja-aitoja ja niitä on pikkuhiljaa purettu ja, puret, purettu ja poistettu. Mutta 20 vuotta on ollut olemassa käsite myös liikkuvuus joka halutaan taata kansalaisille, eli vapaa liikkuvuus, joka koskettaa kansalaisia, pääomaa, palveluita. Ja nämä kaikki kattavat sen, että meidän täytyy toimia mahdollisimman kansalaisystävällisesti ja sosiaalisesti. Emme me luo lakeja valtioille tai parlamentille, vaan omille kansalaisillemme, jotka voivat nauttia näistä vapauksista ja kaikki sellainen, mikä ei olisi kansalaisystävällistä tai oikealla tavalla sosiaalista, olisi väärin ja riittämätöntä. Ja kun meillä on nyt tällaisia kaiken kattavia mietintöjä ja ajatuksia, niin uskon, että nyt olisi se aika lähteä jaottelemaan sellaista oikeuskehystä, joka olisi ymmärrettävä myös meille, voitteko te selittää minulle, mikä on sisämarkkinat? No, silloinhan me sitten selitämme vain omia aihekokonaisuuksiamme, mutta emme vastaa kuitenkaan kysymykseen siitä, mitkä ovat sisämarkkinat. Ja jos emme pysty tekemään tällaista jaottelua edes isojen asiakokonaisuuksien välillä, niin miten sitten pystymme puuttumaan yksityiskohtiin? nämä yleiset puitteet tai jaottelu, niitä täytyy nyt todella lähteä katsomaan. Jos sanomme, että ihmisten vapaa liikkuvuus, niin siihen liittyvät tietysti esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut. Jos minä liikun EUn maasta toiseen, minun täytyy saada tietää, mitä terveyspalveluita voin käyttää. Ja tähän liittyy myös osto-oikeus, sähköinen kauppa. Ja kun puhutaan palveluvapaudesta, niin silloin täytyy katsoa, mitä me teemme IMKossa, mitä muissa mm, valiokunnissa tehdään, jotta voin todella saada täysimääräisen kuvan kaikesta. Mutta meillä on myös liikennevapauksia. Näistä me emme yksin vastaa, mutta kansalaisten pitäisi ymmärtää tämäkin. Sitten vapaa pääoman liikkuminen. Osittain me vastaamme kuluttajan oikeuksista, ehkä kulutusluotoista, mutta mitä tapahtuu sitten talousasioiden valiokunnassa? Nämä ovat kaikki määräävän tärkeitä kysymyksiä kansalaisille. He eivät näistä tiedä, mekään emme tiedä. Eli me käsittelemme täällä ainoastaan sisämarkkinoiden näkökulmaa. Ja kun laadimme tällaisia mietintöjä, niin tätä tulisi todella pohtia. Ja jos saamme sellaiset sisämarkkinat, joita ei käsitellä pelkästään omassa valiokunnassamme myös muissa, joten että meillä olisi yhteinen lähestymistapa, niin silloin onnistuisimme. Ja ilman, että tässä nyt lähden puimaan yksityiskohtia, niin halusin tässä kääntyä puoleen ja käsitellä sisämarkkinoiden oikeuspuitteita yleisemmin. Um, Paljon kiitoksia. Mielenkiintoinen ajatus ja olette vapaa esittämään asiasta ehdotuksen. Tämä on aika kunnianhimoinen. Se ehkä sopisi paremmin Rova Kalnieten mietintöön kuin juuri tähän, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen näkökulma asiaan. Seuraavaksi pyytäisin Rova Brumtea esittämään muutamia kommentteja, sitten eh, professori Correa de Campos ja sitten siirrymme Rebusoin mietintöön. Varmasti sen tunnissa pystymme käsittelemään. Olkaa hyvä, Rova Brumte. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä keskustelusta ja panostuksesta tähän osaan sisämarkkinatoimenpidepakettia. Kuten Rova Gebhardt sanoi, tämä on hyvin tärkeä aihealue komissiolle, koska tässä pyritään uudelleen suuntaamaan sisämarkkinapolitiikkaamme ja siksi kiinnitämme erityistä huomiota siihen palautteeseen, jota saamme juuri tästä osasta toimenpidepakettia. Voisin vastata muutamiin kysymyksiin, joita on esitetty, erityisesti Rova Ryyle esitti kysymyksen liittyen liittyen äh, tähän vastuuntuntoiseen lainanantoon ja lainanottoon. Vahvistan sen, mitä puheenjohtaja myös sanoi osaltaan, että tulemme tutkimaan kuluttajien suojelua tämän toimenpiteen intressi ei ole ehkä sellainen kuin tässä tekstissä esitettiin aivan oikein. Tässä keskitytään enemmän siihen, että estetään ongelmia lainaajille mutta myös tällä osalla rahoitusmarkkinoita pyritään välttämään kriisejä, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa kohdattiin. Tämä tulee olemaan komission painopiste tulevassa ehdotuksessa. Se on komission työohjelmassa tälle vuodelle. Se on tärkeä osa-alue ja näemme sen rinnakkaisena peruspankkipalveluita koskevalle esitykselle, joka takaa kuluttajille riittävän suojan markkinoilla. Mitä tulee hankintoihin, haluaisin tässäkin korostaa sitä, että me suoritamme hyvin syväluotaavaa arviointia julkisiin hankintoihin ja katsomme, miten yleis- hyödylliset, nämä taloudellisesti yleishyödylliset palvelut ovat kiinnostavia yksityisille ja tämä tuodaan myös keskusteluun nimenomaan, kun puhumme tällaisista yleishyödyllisistä palvelupaketista ja puhumme myös tästä valtion tukipaketista ja aiomme esittää tälläkin alalla toimenpiteitä vuoden loppuun mennessä, eli nämä asiat ovat tosiaan komission työohjelmassa. Kiinnittäkää huomiota siihen, että asiat ovat liikkeellä. Tällä alalla komissio ei lepää laakereillaan, vaan työstää asioita eteenpäin ja haluan mielellämme kuulla keskustelua siitä, miten tätä toimea arvioidaan, miten se vastaanotetaan ja Paljon on vielä tehtävää. Sosiaalisesta vaikutuksesta äh, haluaisin sanoa sen, että se on vaikea kysymys, tämä sosiaalilauseke. Haluaisin korostaa, että me teemme kovasti työtä komissiossa, jotta voisimme kunnolla arvioida sosiaalisia vaikutuksia. Meitä ei ehkä nyt äh, ole arvioitu sellaisiksi, että olemme tuottamassa hyviä tuloksia, mutta me sisäisesti komissiossa meillä on tällainen arviointi, lautakunta tai ryhmä, jossa katsotaan hyvin yksityiskohtaisesti näitä asioita. Meillä on hyvin vankat suuntaviivat ja ohjeistus tässä asiassa, mutta se on hyvin vaikeaa. Ja sosiaalisissa vaikutuksissa siihen kuuluu myös työllisyysvaikutus Ymmärrän keskustelun, jota käydään ja on hyvä, että on luotu keskustelua tämän aiheen ympärille, mutta pitää muistaa se, että tätä osa-aluetta ollaan parantamassa nyt ja tulevaisuudessa, ja me haluamme komissiossa vahvaa sosiaalista arviointia suoritettavan tulevaisuudessa. Tässä puheenjohtaja kaikki tällä hetkellä. Ähm, Im Vorschlag Nummer 41 ehdotuksessa 41 te kirjoitatte, että helmikuuhun 2011 mennessä komissio ehdottaa direktiiviä asuntoluottomarkkinoiden yhdenmukaistamiseksi, jotta taataan korkea kuluttajan suoja. Minusta tämä on jotakin ihan muuta. Tämähän tarkoittaisi sitä, että te haluatte vapauttaa asuntoluottomarkkinat. Se on ihan eri asia kuin kuluttajansuojadirektiivi tällä alalla. Yeah, so As I said, niin sanoitte, että tämä on paljon myöhemmin kuin helmikuussa 2011. Aivan kuten yritin tässä sanoa aikaisemmin, kun puhumme integroidusta sisämarkkina-alueesta, niin tämä ei tule olemaan lainsäädännön painopistealue, vaan me keskitymme enemmän kuluttajasuojaan. Hyvä, kiitokset. Annan nyt puheenvuoron meidän esittelijällemme ehkä joitakin loppuyhteenvetohuomioita varten. Antonio. presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita näistä moninaisista huomioista ja myös kritiikistä, joita tässä tuli esiin. Tunnen oloni hieman samanlaiseksi kuin komission jäsen Barnier, kun syytämme häntä siitä, että hänen tiedonantonsa ja 50 siihen liittyvää kohtaa ovat kuin ostoslista ja hän vastaa meille että että näin pitää tehdä, koska komission jäseniä, jotka käsittelevät näitä aiheita, on 12 tai 13. Eli kun joutuu käsittelemään tällaista asiaa, joka on näin moninainen ja jota näin monet valiokunnat ja komission jäsenet käsittelevät, on kirous ja pakollinen paha. Ja kun näin on, niin silloin kritiikkiä liian optimistisesta tai yleisluonnollisesta lähestymistavasta tulee aina. Tai sitten jotkut sanovat, että näin ja näin ei voida tehdä ja tässä olemme liian yksityiskohtaisia, mutta tämä on asia, jonka kanssa meidän täytyy oppia tulemaan toimeen. Kiitän Tunia hänen esittämästään kritiikistä liittyen oman mietintöni rakenteeseen. Ja sen perusteella, mitä hän sanoi, niin minä ja muut esittelijät olemme todella jo sopineet siitä, että käytämme tällaista lähestymistapaa, jossa kaikissa mietinnöissä on samoja elementtejä. Mutta voin ehkä tässä katsoa vielä tarkemmin, kuinka hahmotella tätä, mutta tärkeää on, että juuri Euroopan kansalaiset ovat toimien keskiössä. Sitten kohta neljä, siitä tulee kohta kolme, eli lyhyen aikavälin painopistealueet. Alueet. Olemme Tuunin kanssa täysin yhtä mieltä tästä asiasta ja kiitän häntä hänen huomioistaan. Sitten minusta vaikuttaa, että tässä olivatkin kaikki asiat, joista olemme yhtä mieltä ja tästä pääsemmekin sitten erimielisyyksiin. Meillä on ideologisia ja muita mielipideeroja. Me, uskon, että Tuun kritisoi minua, koska tässä ei ole hierarkiaa ja selkeää painopistealueiden erottelua, mutta tässä on viisi asiaa, jo ne ovat tässä painopistealueena siinä järjestyksessä kuin ne tässä listalla ovat. Ne on tässä merkitty erikseen pienillä merkeillä. Ehkä jokin näistä on laajempi, mutta esimerkiksi väärentämisen vastaisuus ja sähköinen kauppa ja arviointijärjestelmä, joka liittyy tähän yhteiseen sosiaalilausekkeeseen. No, en tiedä, kuinka voisin olla vielä tätäkin tarkempi. Kyllä se on äärimmäisen hankalaa. Ja sitten vielä siitä, kun kollegat Tuun toteaa, että tämä horisontaalinen sosiaalilauseke on hankala asia. No, meidän lainsäädäntömme pakottaa meidät käsittelemään tätä ja komissio ottaa tämän myös esiin, joten sitä ei voida jättää huomiotta mutta olisin kiitollinen huomioista siihen, miten tätä voitaisiin käsitellä. Ja tässä, tästä puhunkin luetteloni viidennessä kohdassa, eli viitearvot, jotka perustuvat puitestrategiaan. Kiitän valiokuntaa huomioista, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Ja voin sanoa Tuunille, että Varmasti tämä lähestymistapa on täysin mahdollinen ja se on itselleni painopistealue. On aivan selvää, että ensimmäinen yritys oli seurata komission 19 ehdotusta yksi tellen, mutta tämä taas tarkoittaisi, että me mukailisimme tätä komission esiin tuomaan lähestymistapaa, jota täällä kaikki kritisoivat. Itse olisin sitä mieltä, että meidän täytyisi katsoa tilannetta hieman kokonaisvaltaisemmin. Tässä on ehkä vielä joitakin varauksia ja porsanreikiä, mutta uskon, että kollegoiden ehdotuksin voimme saada tekstistä entistä selkeämmän. Joka tapauksessa kiitän Tuunia hänen ehdotuksistaan ja kritiikistään. Sitten Kreutzmann. Näihin prioriteettikysymyksiin oikeastaan jo vastasinkin. Sitten sähköinen kauppa ja digitaaliset sisämarkkinat, uskon, että näihinkin jo esitimme vastauksen ja olen tyytyväinen voidessani sanoa, että nämä joukko kanteet ja toimet, niin kyllä nekin ovat mukana. komission tekstissä. Eli meidän täytyy olla tarkkoina Me lähdemme kuitenkin joka tapauksessa aina liikkeelle komission tekemästä ehdotuksesta. Sitten tämä ammatti kortti. En ota sitä tässä mitenkään ensisijaisesti esiin, aivan kuten en myöskään laajakaistaa tai verkkovierailuja. Mitä sitten tulee pankki, asuntoluottoihin ja pankkipalveluihin? Minusta kuulosti siltä, että yleisesti ottaen kommentit olivat sen suuntaisia, että tulee olemaan hyvin hankalaa harmonisoida asuntoluottoja jäsenvaltiossa, mutta siitä huolimatta näyttää siltä, että meidän täytyy tehdä asialle jotain koska emme voi olla tässä tavallaan kansainvälisten, kansainvälisten markkinoiden heiteltävissä. Ja luotot ovat sellainen asia, johon tulee puuttua. Tämä on kuitenkin toisten parlamentin valtuuskuntien, valiokuntien toimivaltuuksissa ja meidän täytyy tämä muistaa, kun teemme omia huomioitamme. Sitten ilmastonmuutoskysymykset. Tämäkin on tavallaan tällainen sosiaalinen horisontaalinen lauseke, joka tulee varmasti ottaa esiin. Eli tässä on tehty jo ehdotus koskien asuntoluottoja, ja samalla voisimme käsitellä tässä myös yleishyödyllisiä palveluita. Ja puheenjohtaja Harbour sanoi, että meidän täytyy tehdä puitesopimuksesta poliittinen päätös. Se on äärimmäisen tärkeää, näin todella on. Näyttää siltä, että olemme peloissamme tämän asian käsittelyssä, mutta totta kai jokaisella jäsenvaltiolla on omat perinteensä näissä kysymyksissä, mutta meillä on Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka tekee tähän liittyviä päätöksiä. joista sitten kukaan ei pidä. Ja sitten siihen imagoon, joka sisämarkkinoilla on kansalaisten silmissä. Neljäs prioriteettini puhui juuri siitä, että kehitetään tiedotuspolitiikkaa, jossa otetaan huomioon kansalaisten tarpeet. Eli minä todella puolan sitä, että asiasta tiedotetaan entistä paremmin. Ja sitten kritiikki, jota Malcolm sanoi siitä, että mietinnössä tulisi mainita entistä voimakkaammin uusien työpaikkojen luomisen tarve. Tämä on kritiikki, jonka todella hyväksyn. Minä viittaan tässä tuotannon siirtoon muualle. Se lisää työttömyyttä. Mutta olen yhtä mieltä Malcolmin kanssa siitä, että tarkistuksen avulla tätä näkökohtaa voidaan vahvistaa. Ja muillekin kollegoille voin sanoa, että, on, että olen valmis todella ottamaan tämän asian entistä paremmin esiin. Ja sitten Barbara Weilerille yleishyödyllisiin palveluihin, sosiaalipalveluihin, joilla on taloudellinen luonne, jo tässä viitattiin. Ja tältäkin osin työllisyyden roolia täytyy korostaa entisestään. Sitten haluaisin kiittää kollega Mayeria hänen kommenteistaan, koska hän toi esiin juuri sen, minkä edestä täytyy tehdä töitä. Eli se, että, se, että luodaan oikeudelliset puitteet. Tätä ei saa pelätä. Ja toiseksi äh, sosiaaliset huolenaiheet. Kansalaisten täytyy saada tietää, mitä tapahtuu. Sisämarkkinat luotiin parikymmentä vuotta sitten ja nyt on todella sen aika, että kansalaiset otetaan entistä paremmin huomioon. Eli tässäkin uskon, että tarkistukset voivat parantaa tekstiä. Sitten komission tärkeät huomiot koskien asuntoluottoja ja kiinnitysluottoja. Tämäkin oli hyvin tärkeä huomio. Kiitos. Suuret kiitokset tästä kattavasta vastauksesta näihin kysymyksiin. Ja nyt meillä on viimeisenä, mutta ei vähimpänä tämä Busain mietintö. Jos mahdollista, niin haluaisin, että kävisimme noin puolen tunnin verran näkemysten vaihtoa. Meille jäisi kymmenen minuuttia johtopäätöksiä varten. Uskoakseni Karas on tulossa. Hän on kansanpuolueen ryhmän varjoesittelijä. Väsymätön Ryyle on paikalla. Hän on käsitellyt kaikkia kolmea ja meillä on myös ECRn edustaja Kosniek, joten haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron tästä mietinnöstä? Haluaisin sulkea nimittäin puhujalistan. Koratsa Bild vielä. Hyvä. Haluaisin siis sulkea puhujalistan, koska haluan, että meille jää riittämiin aikaa loppukommentteja varten ja tietenkin Brompton jälleen myös lopuksi. Eli jos voitte puhua aika ytimekkäästi, ettei lopussa tule kiire. Ja ehkä Benjo, hän voi sitten aloittaa keskustelun varjoesittelijöiden puolelta. Merci, president. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä kiittäisin herra Busoita, sillä me olemme tehneet hyvää yhteistyötä useissa kokouksissa, joita olemme pitäneet. Herra Busoin mietinnöstä pääosin mielessäni ovat ne painopistealueet, jotka ovat relevantteja myös kahteen muuhun mietintöön. Onnittelen teitä tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin selkeä. Sillä on hyvin selkeä rakenne, hyvin selkeät osat ja prioriteetit vaikkakin, no mutta tästä keskustellaan vielä. Minä en olisi valinnut juuri tätä rakennetta, sillä mielestäni kohta kolme ja kohta neljä, markkinat yrityksille ja toisaalta markkinat palveluille, tässä taustalla on rakenteita, palveluita, mutta myös yrityksiä ja kansalaisia. Eli minusta nämä kaksi osiota ovat oikeastaan mietintönne tärkeimmät osat. Tietenkin innovaatioiden markkinat on myös tärkeä ja digitaalialue. Voisin käydä läpi teidän rakenteenne mukaisesti tätä mietintöä ja olen ryhmäni puolesta tarkistuksia esittänyt. Tämä innovaatioiden markkina-alue on sellainen missä minun mielestäni on tarkennettava, kuinka tärkeä eh, kohdissa 6 ja 7 julkiset markkinat ovat. Ja ne kriteerit, joita halutaan käyttää julkisilla markkinoilla. Sosiaaliset kriteerit ovat erittäin tärkeitä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta niitä voidaan suojella, suojella, kun ne ryhtyvät julkisiin hankintoihin. Ne ovat usein alihankkijoina, ja tämä on totta myös nimenomaan aliohankkijoiden osalta niitä on suojeltava. On myös määriteltävä ympäristökriteerit, koska mehän torjumme ilmastonmuutosta. On hyvin tärkeää, että pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät olemaan mukana julkisilla markkinoilla, julkisissa hankinnoissa ja toimia alihankkijoina turvallisesti juridiselta näkökulmalta ajateltuna. Sitten yksi asia, mikä mielestäni puuttuu tässä, on viitteet investointeihin, nimenomaan energian ja liikenteen infrastruktuureihin. Kuten Malcolm juuri puhui, tässä on eh, julkiset hankinnat yhtäältä. Tämä puuttuu ja haluaisin, että tarkentaisitte viittaustanne eh, postidirektiiviin. Tarkoittaako tämä sitä, että luotaisiin todella, todellinen universaali palvelu. Sitten tässä kolmas, kolmannessa osassa pankkisektori. Minusta on hyvin tärkeää ja tämä liittyy näihin muihinkin mietintöihin, erityisesti herra Korea de Kamposen miehintöön. Mielestäni on tärkeää yrityksille ja pienille yrityksille ja kansalaisille tietenkin taustalla, koska aina kansalaisia siellä on, tarkentaa, mitkä ovat ne säännöt pankkisektorilla ja minkälaista valvontaa on suoritettava, jotta varmistetaan, että, no ehkä harmonisointia ei tässä voi käyttää sanana, mutta että on tällaiset yleiset suuntaviivat pankkisektorilla Euroopassa, koska täällä on valtavia eroja ja valtioiden välillä ja jopa valtioiden sisäisesti. On hyvin tärkeää siksi tarkentaa, mikä, minkälaisia suuntaviivoja on ja missä rajat menevät. Sitten tämä ei yllättäne teitä, mutta minusta on tarkennettava, että kun puhumme kasvusta, siitä puhutaan paljon, se on hyvä. Kasvun myötä tapahtuu työpaikkojen luontia ja työpaikkojen luonti, pienet keskisuuret yritykset, innovaatiot, palvelut. Tässä Malcolm tullaan välttämättä näihin yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Niistä on paljon jo puhuttu tänä aamuna. Meidän tietenkin täytyy ymmärtää yhteisesti, onko kyseessä juridinen viitekehys, joka muuttaisi kaiken. Ei varmaankaan, mutta samaan aikaan, kuten Rova Koratsa Bild, hän varmaan puhuu tästä, mitä me ymmärrämme tällä sääntelyllä ja, tai sääntelyn purkamisella. Nimittäin mielestäni nyt me menemme aivan päinvastaiseen suuntaan kuin mitä kansalaiset ja toisaalta pienet ja keskisuuret yritykset toivovat. Tässä neljännessä osassa aion tehdä tarkistuksia, koska minusta meidän on tässä määriteltävä ne arvot, joita näillä palveluilla tavoitellaan. Mehän olemme juuri pääsemässä kriisistä, mutta nimenomaan työllisyyden, työpaikkojen ja kasvun vuoksi pk-yrityksille tämä on tärkeää. Tämä takaa kohesiota ja niiden pk-yritysten mahdollisuukset selvitä mm, markkinoilla yksityis julkiset kumppanuudet ja julkisiin hankintoihin osallistuminen. Tämä on taattava myös pk-yrityksille. Sitten vielä yksi asia, joka minusta tästä puuttuu, joka on hyvin tärkeä tarkentaa nimenomaan palvelusektorilla osiossa neljä. Kaikki rajat ylittävät tilanteet ovat sellaisia, että meidän on valvottava sitä, miten parhaalla ja sopeutetulla tavalla so- sovelletaan palveludirektiiviä jokaisella alueella. Ja kuten puheenjohtajakin sanoi, tässä on yhteenliittymä myös tulevaisuuden mm, pätevyyksiä koskettavaan direktiiviin. Tässä ihan viimeisessä kohdassa mm, kappaleessa 20 Minusta on tärkeää, kun puhumme ammattipätevyyksistä. Osallistuin nimittäin eilen komissiossa yhdessä yhteen kokoukseen mm, kollega Tchin kanssa – ja puhuimme ammattipätevyyksistä nimenomaan, vaikuttaa mahdolliselta eh, laatia joillain ammattialueilla tällainen ammattikortti, jotta nämä ammattiihmiset sekä kuluttajat tietäisivät, mistä on kyse ja saisivat tiettyä turvaa. Ja tällä tavoin sisämarkkinoilla eh, tätä tietojen vaihtojärjestelmää voitaisiin todella kehittää. Tämä on tärkeää pk-yrityksille. Meidän on tar- vielä tarkennettava asioita ja minä aion tähän tuoda oman panokseni tarkistuksen muodossa. Mielestäni kokonaisuudessaan meillä on hyvä paketti tässä käsissä ja nämä ovat hyvin johdonmukaisia nämä mietinnöt suhteessaan toisiinsa. Tässä oli ihan muutama kohta, Rovakalniette, joissa mielestäni tarkentaisin tekstiä vielä, onko kysymys direktiivi vai asetus. Siitä voidaan keskustella. Mielestäni ei pidä asetuksia turhaan asetusten päiten vain tehdä. Ei niitä tarvita liikaa, koska kuluttajat usein valittavat siitä, että niitä on liikaa. Mielestäni pitäisi olla hyvälaatuisia, mutta vähemmän niin, että siinä olisi kaikki kerrostumat hyvin tarkasti määriteltyinä, vastaisivat sekä kuluttajien, alueiden että yritysten tarpeisiin. Ja sitten meillä olisi nämä kuusi painopistealuetta. Aiomme tehdä yhteistyötä komission kanssa ja varmasti pääsemme yhteisymmärrykseen näistä pääsuuntaviivoista, koska tämä on niin perustavaa laatua oleva asia sisämarkkinoille. Kiitokset. Kiitos myös työstä, jota teette, kun johdatte yhtenä tätä meidän työtämme ammattipätevyyden vastavuoroisessa tunnustamisessa. Sehän on tärkeää myös tänä vuonna. No niin, Alma Kares, jos olette valmis puhumaan, niin voitte puhua varjoesittelijänä Otmar Karas tästä kansanpuolueen edustajana. Berichterstatter, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie mein... Puheenjohtaja, hyvät, hyvät esittelijät, hyvät naiset ja herrat. Anteeksi, että tulin näin myöhään, mutta EKn valiokunnassa oli juuri kuuleminen pankki, vakuutus ja eläkejärjestelmän valvonnan puheenjohtajat paikalla, joten en päässyt aikaisemmin. Mutta kiitos siitä, että pääsin tai kutsutte minut paikalle. Kiitos näistä tästä mietinnöstä. Minulla on joitakin huomioita. Ensinnäkin Kohta yhdeksän. Sähköinen kauppa. Siinä viitataan harmonisoituun sopimusoikeuteen. Ja tänä iltapäivänä IMKO-valiokunnassa äänestämme kuluttajien oikeuksia koskevasta asiakirjasta, mutta Mielestäni meidän täytyisi ensin katsoa, kuinka tätä kunnianhimoista hanketta lähdetään toteuttamaan ennen kuin lähdemme eteenpäin. Yhtenäinen sopimusoikeus on mahdollista ainoastaan silloin, kun siitä koituu selkeitä etuja pk-yrityksille. Sitten artikla 13. Siinä käsitellään tietoja. Mielestäni meidän tulisi painostaa painottaa tällaista keskitettyä tiedonvälityspistettä, joka toimisi tietojen antajana. Tässä ei ole pelkästään kyse laajentamisesta, vaan keskittymisestä ja avoimuudesta sen suhteen, kuka tietoja välittää. Sitten kolmanneksi julkiset hankinnat. Tässä tarvitaan todella joustavuutta ja tehokkuutta, mutta tässä yhteydessä sosiaalipalvelut yleishyödylliset sosiaaliset palvelut täytyy ottaa entistä paremmin huomioon. Neljäs kohtani niin käsittelee artikla 18, eli epäreilut kilpailukäytänteet. Jotkut tai aika monet ovat sitä mieltä, että tämä, tätä käsitellään liian kapea-alaisesti, koska tämä ei koske pelkästään pk-yrityksiä, vaan myös suuria yrityksiä. Ja jo vuonna 2008 Euroopan parlamentti vaati että komissio toimisi esimerkiksi harhaanjohtavan mainonnan asiassa, mutta valitettavasti edelleen tästä ei ole saatu mitään ehdotusta. Ja tähän hyvin vakavan ongelman tulee kiinnittää huomiota. Ja sitten viides kohtani niin liittyy palveluun käyttöoikeussopimuksiin. Haluaisin muistuttaa tässä, että vuonna 2009 parlamentti päätti kaikissa ryhmissä, että lisää sääntelyä ei tarvita EUn tasolla. Olemme sitä mieltä, että nykyinen sääntely riittää. Ja SEUT-sopimuksessa on jo viittauksia samanarvoiseen kohteluun, ei syrjintään ja siihen, että taistellaan kilpailun vääristymistä vastaan. Joten tämän enempää tähän ei tarvitse mielestäni puuttua. Ja ehkä pitäisi pohtia ennen kuin vaadimme ammatti, uutta ammattikorttia tai ammattipätevyystodistusta, niin meidän tulisi pohtia, mitä tällaisella uudella välineellä todella saataisiin aikaan, mikä sen lisäarvo olisi. Ja yritysten tukemiseksi tulisi laatia tällainen yritysrekisteri. Mietintö on mielestämme hyvä ja olen, olen aika luottavaisin mielin. Uskon, että tätä kautta parlamentin ääni tulee kuuluviin ja tämä antaa sen tarvittavan panoksen komission suuntaan niin, että tämä sisämarkkinoiden toimenpidepaketti todella saadaan pyörimään. Toivottavasti tämä dynamiikka todella näkyy komissiossa, eikä ainoastaan pirstaloisesti ja hajanaisesti eri komission salkuissa. Uh, Suuret kiitokset Otmar Karas ja Ryyle. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Kiitän häntä tästä selkeästä rakenteesta ja näistä painopistealueista, mutta minullakin on lukuisia huomioita. Ensinnäkin herra Haber Malcolm mainitsi tuon työpaikkojen luomisen jo edellisen mietinnön kohdalla. Minusta työpaikkojen luominen kuuluu yhtä lailla tähän mietintöön, tähän osaan. Komissiokin mainitsee sen tässä yhteydessä. Ja mielelläni haluaisin, että viittaisimme niihin suuriin mahdollisuuksiin, joita syntyy vihreän teknologian, ympäristönsuojelun, ekotekniikan myötä paljon mahdollisuuksia luoda työpaikkoja. Uudessa tiedonannossaan, joka koskee rakennepolitiikkaa, komissio on todennut, että koheesiopolitiikkaa suunnattaisiin tähän – Minusta se on tärkeä osa tätä alaa. Se pitäisi mainita. Toinen seikka, joka puuttuu. Kohdassa kolme te kyllä mainitsette eurooppalaisen patentin, mutta ette mainitse, mitä komissio aikoo tehdä tämän standardoimiseksi. Se on minusta tärkeää. Se on yksi tämän valiokunnan painopistealueita ja siksi siitäkin pitäisi jotakin todeta. Halusin vielä viitata siihen, että komissio on myös maininnut tuon toimenpiteen kahdeksan ja kymmenen osalta energiaverodirektiivin työstämisen, ekologisen jalanjäljen ja tuotteiden merkinnän. Nämä mielestäni eivät tule riittämiin esille mietinnössä, niihin haluaisin täydennystä. Sitten seuraava kohta, jonka jo edeltävä puhuja mainitsikin, nämä epäselvät tai moninaiset toimet, joita komissio ehdottaa julkisissa hankinnoissa. Sinne haluaisin mielelläni selkeämmän rakenteen. Mielenkiintoista kyllä, toisaalta tehdään arviointi, mutta samaan aikaan onkin uusuudet e, kaksi lainsäädäntötointa, joita ehdotetaan. Minä kysynkin, miten tämä oikeastaan sopii yhteen paremman sääntelyn kanssa, jos tämä pirstoutuu entisestään. Ei pitäisi siis lähteä päättämään tätä arviointia ennen kuin valmistellaan uusia lainsäädäntötoimia Muutoinhan koko julkinen hankinta ja sitä koskeva lainsäädäntö pirstoutuu ja konkreettisesti komissiolle näistä palvelu luvista. Minusta ei ole järkevää lähteä ennakoimaan tätä ennen kuin arviointi on edes alkanut, ennen kuin se saa joitakin tuloksia aikaan. Ja sitten tuo komission ehdotus 24. Sitä ei tässä teidän tekstissänne mainita. Olemme keskustelleet siitä vain ohimennen. Komissio ehdottaa vuodeksi 2011 yhteisövälinettä, jotta voidaan paremmin luoda symmetria julkisten hankintojen välillä teollisuusmaissa ja nousevissa kansantalouksissa. Kyseessä on siis vastavuoroisuus. Valiokunnan pitäisi pohtia, eikö tästä voitaisi tehdä jonkinlainen suullinen kysymys tai jokin muu tapa jolla otettaisiin tämä esille seuraavassa täysistunnossa, jotta saataisiin selvennystä komission toimenpideluetteloon. Jos nämä kaikki tapahtuvat erillisinä, syntyy tästä jälkikäteen hyvin epäselvä rakenne koko julkisten hankintojen puolelle. Tähän siis poltava pyyntöni, että tämä selvitettäisiin, ja siinä se sitten olikin. Kiitoksia Heide Ryyle. Ja seuraavana Edvard ja Kratsa, Koratsa Bild. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve ocenit... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Kiittäisin ensinnäkin herra Busoin tekemästä, tähän tekemästään työstä. Pääsimme suuria askeleita eteenpäin. Ensinnä yleisiä kommentteja, sitten pari tarkempaa kommenttia olen kuunnellut keskustelua aamusta lähtien hyvin tarkoin, kuullut kaikkien esittelijöiden esitykset ja on totta, että tässä kyseessä todella on sisämarkkinat, joka on meille hyvin keskeinen asia. Olemme tyytyväisiä Montin raporttiin, joka on hyvin mielenkiintoinen. Sitä on mielestäni edistettävä sekä Euroopan tasolla että kansallisesti myös. Mielestäni meillä ei ole ongelmia päästä yhteisymmärrykseen valiokunnassamme, mutta kun sitten vaalipiireissämme pyrimme kertomaan, minkälaisia etuja sisämarkkinat mukanaan tuovat, niin joskus tuntuu tällaista vastustusta. Näemme paikallisia ja alueellisia ongelmia, joiden kanssa paikallisviranomaiset kamppailevat. Jos halutaan edistää sisämarkkinoita kokonaisuudessaan, meidän on käytettävä Eurooppa-neuvostoa työkaluna. Unkaria puheenjohtajamaana on lähestyttävä, sen on edistettävä omassa työohjelmassaan sisämarkkinoiden toteutumista. Sitten haluaisin käydä läpi Christian Busoin mietintöä tarkemmin. Ehkä tässä tsekinkielisessä versiossa on jotain ongelmia. Kun tässä sanotaan, että kehitettäisiin uusi arvonlisäverojärjestelmä, tästä varoittaisin. Arvonlisäverojärjestelmien yhtenäistäminen valtioiden välillä ei ole suotavaa. Sitten tämä vakautuskysymys ja uusi virasto, joka perustetaan, niin nämä pitäisi ottaa mukaan tähän esitykseen. Euh, niin, haluaisin nyt antaa puheenvuoron Rova Koratsa Biltille. Uh, Kiitos. Minä voin yhtyä kollegoideni onnitteluihin herra Busoille. Olen tyytyväinen siitä, että tässä mainitaan enemmän tuo byrokratian vähentäminen yritysten taakkana, mutta silti ollaan ihan alussa vielä me emme näe tästä varsinaisesti mitään näissä toimenpideehdotuksissa. Toivottavasti se saadaan sinne. Sitten haluaisin aluksi esittää yleisen kommentin, jos sopii, koska minua ärsyttää suuresti tämä ideologinen lähestymistapa, jossa jaotellaan se, mikä on hyväksi eurooppalaisille ja kansalaisille ja toisaalta mikä on hyväksi yrityksille ja markkinoille. Tämä oli myös tuossa edellisessä mietinnössä. Meteorologisista syistä meidän on jaettava tämä työ kolmeen eri mietintöön. Haluaisin todella esille sen vision, että se mikä on hyväksi yrityksille ei ole haitaksi kansalaisille, se mikä on hyväksi markkinoille ei ole haitaksi kansalaisille. Toivottavasti tämä muistetaan. Mietin vain, miten tehdään sosiaalista Eurooppaa miten toteutetaan kansalaislähtöisiä sosiaalisia oikeuksia, jos hallituksia raskauttaa tämä taakka? Kuka tuottaa kaikki voimavarat sosiaalisen Euroopan tuottamiseksi, jos me emme poista näitä esteitä yrityksiltä niin, että ne voivat kasvaa, olla kilpailukykyisiä globaaleilla markkinoilla ja palkata väkeä? Mistä löydetään voimavarat, jotta voidaan torjua työttömyyttä Euroopassa, jos ei yrityksille anneta mahdollisuutta muuttua? saada raivattua esteitä, jotka ovat tiellä ihmisten palkkaamiseksi? Tähän minä haluaisin vastauksen. Ja tämä on osa minun vastaustani teille tuohon sääntelyn purkuun. Sääntelyn purku ei ole sitä, mitä ihmiset ja kansalaiset haluaisivat, sanotte, mutta toisaalta meitä syytetään liiasta sääntelystä. Se on ihan totta. Vähemmän byrokratiaa, vähemmän menettelyjä, vähemmän kansallisia poikkeuksia, enemmän yhdenmukaisia yhteisiä sääntöjä, niin kutsuttua fiksua säätelyä, vähemmän sellaisia menettelyjä, jotka ovat vain hallinnollinen kustannuserä yrityksille ja päätyvät kuluttajien maksettavaksi. Small Business Act sanoo tämän kaiken. Toteutetaan sitä, viitataan siihen. Ja nyt sitten tästä mietinnöstä. Minusta pitää olla paljon tiukempi. On mainittava se, että meidän on poistettava esteet tavaroiden vapaalta liikkuvuudelta. Kyseessä ovat vapaiden markkinoiden alkutekijät. On asettautumisoikeus. Minä olin iloinen siinä, että viitattiin palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Minusta pitäisi panna täytäntöön myös tavaroita ja niiden liikkuvuutta koskeva paketti. Minusta pitäisi vedota kilpailukyvyn puolesta. Näissä kolmessa mietinnössä kilpailukyky mainitaan vain kertaalleen Eli kohdassa, jossa komissio on antanut tiedonannon kilpailukykyisestä sosiaalisesta markkinasta, missään muualla kilpailukykyä ei sanana mainita. Me tarvitsemme eurooppalaisia globaaleja mestareita, isoja yrityksiä, jotka kilpailevat myös isoilla markkinoilla. Pieni on kaunista, mutta myös globaaleilla markkinoilla pitää olla hyvä. On kilpailtava Kiinan ja Intian kanssa, ei se onnistu pelkällä sosiaalisella Euroopalla. Me tarvitsemme myös mahdollisuuden vahvoihin yrityksiin. Luonnollisesti otetaan huomioon myös sosiaalinen vastuu ja kannetaan se, mutta emme voi jättää mainitsematta kilpailua. On kaksi seikkaa, joihin haluaisin lisää selvennystä, jos sopii. Ensinnäkin kohta 15, jossa puhutaan Yhteisestä konsolidoidusta erityisveropohjasta haluaisin tähän hiukan lisäselvennystä. Minusta ensinnäkin pitäisi mainita, mitkä verot saattavat olla syrjiviä ajatellen muiden yritysten sijoittautumisoikeutta toisissa jäsenvaltioissa ja muuta lainsäädäntöä, joka voi olla syrjivää, kuten erilaiset kauppaa koskevat lait. Sitten tietysti kohta 18, koska minä olen tämän vähittäis kauppa-alan esittelijä minua erityisesti kiinnostaa, mitä tarkoitatte tarvittavilla sääntelytoimilla, jotta PK-yrityksiä suojeltaisiin suurempien yritysten sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä vähittäiskaupassa. Tämähän on kuin pommi, joka on heitetty tänne mietintöön ilman, että sitä käsitellään sen syvällisemmin. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, Kiitos, tämä on todellista tiimityötä. Korea de Campos, ihan lyhyesti. Voisitko puhua hyvin lyhyesti? todella lyhyesti, koska Corres Bild mainitsi oma mietintöni, niin tunnen tarvetta reagoida. Hän mainitsi kolme esimerkkiä. Vähemmän byrokratiaa, turhaa byrokratiaa ja enemmän älykästä harmonisointia ja pieniä yrityksiä koskeva toimenpidepaketti mainittiin. En voi olla enempää samaa mieltä hänen kanssaan. Nimittäin eurooppalaiset eivät tarvitse sellaista sääntelyä purkua, joka ei ole älykästä. Tyhmä sääntelyn purku on järjetöntä. Tässä keskustelussa ei ole mainittu kertaakaan tai mietitty sitä, mikä on hyvä yrityksille, että se on luonnollisesti huonoa kansalaisille. Kukaan ei ole sanonut sitä, Näin ei ole koskaan sanottu. Tämä on varmasti huono tulkinta siitä, jos niin on kirjoitettu, jos niin on kirjoitettu. Te ette tunne minua, Rova Korasabild, mutta haluaisin vain kertoa teille, että täällä, missä näette minut, niin minä olin se ministeri, joka loi julkiset, yksityiset kumppanuudet julkiset sairaalat tuotiin tähän mukaan. Ja minulla ei ole oikeastaan mitään opittavaa enää tässä asiassa keneltäkään. Kiitos. Suuret kiitokset. Olen iloinen siitä, että nyt päästään jo tähän elävään keskusteluun kollegojen kesken. Suuret kiitokset. Ja nyt pyydän komission edustajaa esittämään muutaman loppupuheenvuoron sanasen ensin tästä Busoin mietinnöstä ja sitten mitä ikinä haluattekaan sanoa tästä koko mietintöpaketistamme. Herra Busoi saa vielä puheenvuoron ja sitten minä esitän pari loppuhuomiota. Ehkä vielä Kalniette ja Korea de Campos. Me ehkä saamme tämän valmiiksi juuri puoli yhteen mennessä. Komission edustaja ensin. Um, thank you, chair. Uh, Anteeksi. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen me olemme kovin tyytyväisiä siihen, että esittelijät ja valiokunta pyrkivät identifioimaan painopistealueita. Tämä on käynyt ilmi tämän päivän keskustelusta. Olemme havainneet, että se on hankala. On monia seikkoja, joita me kaikki haluaisimme käsitellä ja meillä on tietysti yli 200 tointa ollut aluksi komissiossa tämän työn aloittaessamme, mutta kuten sanoitte itsekin, on tarve asettaa painopistealueita, jotta saadaan myös tuloksia. Muistakaamme, että se mihin me tässä tähtäämme on sopimus näiden kolmen toimielimen kesken siitä, mitä pidetään painopistealueena, mitä pidetään kiireellisenä. Se tässä on tärkeintä, ei niinkään välttämättä pyytää komissiota laatimaan uusi aloite, vaan meidän kaikkien pitää olla yhtä mieltä siitä, että tuloksia on saatava aikaan ja niitä on saatava aikaan nopeasti. Siksi tähän liittyy myös näkyvyyden ja konkreettisuuden elementti näihin toimiin. Jotkut ovat näkyvämpiä, jotkut ovat konkreettisempia. Ja saatoin havaita tänään, että ammattipätevyyden tunnustaminen, tämä ammattikorttiasia on korkealla asialistalla – se on hyvin konkreettinen seikka, me työstämme sitä ja kollegani käy keskusteluja ammattiryhmien edustajien kanssa. Tällä pitäisi olla lisäarvoa. Eli tämä on konkreettista, mutta kuten täällä sanottiin jo aiemmin, Weiler muistaakseni totesi sen, että on varmistettava sillä olevan lisäarvoa, että se myös toimii ja että se toimii myös kaikkien eri ammattiryhmien kohdalla. Se täytyy siis jollakin tapaa räätälöidä ja siihen me olemme valmiita. Sitten mainittiin seikkoja julkisista hankinnoista. Tämä on valtava alue. Se koskee monia eri politiikan aloja, innovaatioita esimerkiksi. Ryyle totesi, että tässä tuntuu olevan melkoista pirstoutumista koko meidän asialistassamme. No tietenkin me vastaamme mahdollisiin kysymyksiin, mutta minusta julkiset hankinnat ovat jo oman luonteensa vuoksi sellaisia, että niitä on tarkasteltava eri näkökulmista. Me siis olemme pyrkineet tarkastelemaan niitä varsin kattavalla tavalla, mutta luonnollisesti se näkyy monissa eri lippulaiva-aloitteissa – niin tälläkin alalla. Ja tämä osoittaa myös, että se on hyvin merkittävä väline. Me panisimme painopisteen kasvulle, että löydetään julkisille viranomaisille mahdollisuus käyttää varansa paremmin, myös laadullisesti. Sen pitäisi olla meidän oleellinen julkisia hankintoja koskeva seikkamme. Eli yhteenvetona me kyllä kovasti kannustamme tähän työhön ja olemme tyytyväisiä kaikkiin näihin ehdotuksiin, joita kaikki jäsenet ovat tehneet ja ennen kaikkea esittelijät. Kiitoksia. Kiitos ja kiitos myös siitä, että olette ollut vahvasti mukana tässä aineistossa. Se on ollut meille hyödyksi. Christian Busoi, haluatteko esittää yhdenvedon omasta näkökulmastanne? Kiitos. Puhun romaniaa, jotta voin saada viestini paremmin läpi. Tuturor din umbră și tuturor uh, colegilor care au făcut aprecieri Varjoesittelijää ja kaikkia kollegoita, jotka ovat arvioineet tätä mietintöä, kiittäisin. Minä käyn läpi ne muutamat huomiot, joita on tehty. Ja saamme mahdollisuuden keskustella asiasta vielä tarkemmin kun pidämme varjoistelijoiden kanssa tämän kokouksen mm, Strasbourgissa. Rova Gebhardt, minä tein viittauksen tässä Silikon väliin. Ja tällä tarkoitin sitä, että yleisestä innovaatiota mm, tuettaisiin. Minun, mie, minun mietinnössäni puhun klustereista, mutta myös ympäristön suojelusta kestävän kehityksen nimissä ja mainitsen myös vihreät teknologiat, ympäristön suojelun, ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen. Nämä ovat kaikki sellaisia osatekijöitä, joihin on paneuduttava ja olen avoin kaikille tarkistuksille, jotka vahvistavat nimenomaan tätä innovaatioulottuvuutta ja ympäristön mm, suojelua sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Minulla on ollut tilaisuus tehdä yhteistyötä Rova Vernion kanssa aikaisemminkin ja olen samaa mieltä hänen kanssaan, että meidän on viitattava energia- ja liikennepolitiikkaan. Haluaisin esittää yhden tarkistuksen tästä aiheesta – itse asiassa tilanpuutteen vuoksi jätin tämän pois tekstistä ja odotan myös Roiveniolta mm, kompromissiesityksiä, joissa puhutaan nimenomaan energiasta ja tästä liikennepolitiikasta. Postipalveluita koskeva aihe. En ajatellut eurooppalaista postipalvelua, vaikka mielestäni ajatus onkin hyvä. Minä halusin vain, että postipalveludirektiiviä täytäntöön pannaan oikein. Erityisesti ajattelen niitä toimenpiteitä, joilla tuettaisiin sähköistä kaupankäyntiä. Pankkisektori on myös mainittava mietinnössä ja odotan nyt tarkistusta Rova Verniolta tähän aihepiiriin. Ammattikorteista sitten olen samaa mieltä, että tarvitsemme vaikuttavuusarvioinnin ja Euroopan komissio asiaa työstääkin. Ei niin pitkän aikaa sitten laadin oma-aloitteisen mietinnön, jossa olin, tai itse asiassa olin varjoesittelijä tällaisessa mietinnössä, Jotkut ammattiimiset ajattelevat, että tällainen kortti olisi hyödyllinen, toiset eivät sitä katso äh, hyvällä äh, mielellä, koska heidän mielestään se lisäisi byrokratiaa. Tämän pitäisi olla vapaaehtoinen. Ja jos meillä on sellaisia ammattiryhmiä, jotka ovat sitä mieltä, että Tällaisella kortilla voitaisiin Euroopan sisällä liikkuvuutta ammattilaisten välillä parantaa, parantaa työnhakumahdollisuuksia, niin näillä ammattiryhmillä voisi olla mahdollisuus käyttää tällaista ammattikorttijärjestelmää. Mielestäni yhden luukun periaate on myöskin tuettava ajatus. Kappale 18 puolestaan viittaa viittaan tässä yhteen selvely, selvennykseen, nimittäin meidän on muistutettava tällaisesta harhaan johtavasta mainonnasta, joka johtaa kuluttajia harhaan. On varmistettava, että tähän voidaan puuttua. Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Ja lisäksi on mietittävä, millä tavoin voidaan suojata pieniä ja keskisuuria yrityksiä suhteissain suuriin suuryrityksiin. Mutta meidän ei tarvitse varmasti vaikuttaa, tämän ei tarvitse vaikuttaa markkinoiden toimintaan, meidän on vain varmistettava, että sääntöjä noudatetaan. Haluaisin Rova Ryydelle vielä sanoa, sanoa että työpaikkojen luominen löytää varmasti paikkansa tästä mietinnöstä, mutta ei ole helppoa välttää päällekkäisyyttä, mutta tässä on kuitenkin sellaisia ristikkäisiä asioita näiden kolmen mietinnön välillä ja meidän on löydyttävä paras mahdollinen ratkaisu, jotta saadaan yhteensopivia johdonmukaisia mietintöjä ja varotaan sitä, ettei toisteta turhaan samoja asioita. Sitten ympäristövero. Se on tervetullut aloite. Voisin varmasti laajentaa tätä kohtaa standardoinnista. Se on nimittäin ollut tärkeä aihealue, kun valiokunnassa asiaa on käsitelty. Nimittäin standardointi on hyvä menetelmä vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa. Minulla on ihan erillinen kohta tästä, mutta siitä voidaan vielä varmasti keskustella lisää. Kosnustikille vastaisin arvonlisäveroa koskien, että tietenkään emme voi puhua arvonlisäveron harmonisoinnista eri jäsenvaltioissa. Ei tämä onnistuisi koskaan, eikä se men, ei, ei voisi mennä niin pitkälle eikä tällainen myöskään hyödyttäisi ketään. Mutta mitä tulee yritysverokantaan, yritysveropohjaan, ei varmaankaan yhtenäistä yritysveroastetta voida määrätä. Arvonlisäveron osalta ajattelen vain parempaa järjestelmää sen suhteen, millaisia velvoitteita arvonlisäverollisilla on. Tässä on hyvin erilaiset määräykset jäsenvaltioissa ja yritysveropohjan osalta ajattelen tätä kokonaisuutta enemmänkin. Emme voisi ajatella yhtä verokantaa, koska verotusasiat ovat jokaisen jäsenvaltion käsissä ja tämä voi olla kilpailutekijä Euroopan unionissa ja laajemminkin. Nyt ähm, herra Harbour viittoille, että minun pitäisi lopettaa puheenvuoroni. Pikapuolin kiittäisin Euroopan komissiota heidän tuestaan mietinnön laadinnassa ja onnittelen komissaari Barnieta tästä sisämarkkinatoimenpidepaketista. Tämä on hyvin laadukas paketti. Nyt on keskityttävä painopistealueisiin Kuten sanoin aikaisemmin, muotoilen oman tarkistukseni, joissa, äh, tarkistukseni, johon sisältyy nämä viisi painopistealuetta. Odotan kollegoiden tarkistuksia myöskin, koska haluaisin ottaa huomioon heidän näkemyksensä niin pitkälle se on mahdollista, etten juuttuisi omiin ajatuksiini näissä tarkistuksissa. Ja odotan myös muiden valiokuntien lausuntoja tästä mietinnöstä. Kiitos. Okay, well, thank you. Hyvä. Suuret kiitokset kaikki. Tämä on ollut äärimmäisen hyödyllinen aamu. Tämä on täysin oikeutettua myös, kun otetaan huomioon, että tämä aamu on omistettu mietinnöille, jotka ovat tärkeitä ja tämä osoitti myös oikeaksi koordinaattorien päätöksen laatia kolme mietintöä, koska meillä on niin monta eri tekijää katettavanamme. Haluan kiittää komissiota, mutta myös Unkaria puheenjohtajamaata. Olen havainnut, että tohtori Dennis on ollut täällä paikalla seurannut tätä tiiviisti ja kuten muistatte viime viikolta ministeri on myös hyvin tehokkaasti mukana tässä koko asiassa. Uskon, että 31. päivä toukokuuta neuvoston kokouksessa, kilpailuministerien kokouksessa vahvistetaan tämä lopullinen kanta. Nyt siis lopuksi vielä, kun puhutaan aikatauluista. Tämä alkuperäinen ehdotus tarkistusten jättörajaksi oli 7. helmikuuta kello 12. Sen jälkeen on pohdittava noita tarkistuksia ja äänestettävä valiokunnassa 28. anteeksi 7. maaliskuuta. Me pohdimme 28. päivä helmikuuta tarkistuksia ja äänestämme erikoiskokouksessa Strasbourgissa 7. päivä maaliskuuta. Nyt on tehty muutama ehdotus, että ah, saataisiin hiukan enemmän aikaa tarkistuksia varten ilman, että vähenisi tuo aika, jonka aikana voidaan pohtia kompromisseja. Me olemme tarkastelleet tätä ja on olemassa sellainen mahdollisuus, että tarkistusten jättörajaa voitaisiin ulottaa 10. helmikuuta torstaihin kello 12. Näin jäisi koko Strasbourgin viikko esittelijöille tehdä kompromisseja eikä se millään lailla haittaisi sitä, että me saamme nämä tarkistukset käsiteltyä 28. päivä helmikuuta. Siinä minusta olisi aika hyvä ehdotus. Jos tämä teille kaikille siis sopii, niin uskon, että voimme lähteä siitä, että 10. päivä helmikuuta kello 12 on tarkistusten ehdottomasti viho viimeinen takaraja. Se sopii esittelijöillemme. 28. päivä helmikuuta käsittelemme näitä tarkistuksia ja 7. päivä maaliskuuta Strasbourgissa maanantaina äänestys näistä ehdotuksista ja luonnollisesti me saamme kaikki nuo lausunnot myös minä en lähde lukemaan yksityiskohtaisesti kaikkia mukana olevia esittelijöitä, mutta tietäkäätte, että meille on tulossa lausuntoja talous- ja raha-asioiden valiokunnasta, työllisyysvaliokunnasta, oikeusasioiden valiokunnasta, kansalaisvapauksien valiokunnasta, kansainvälisen kaupan valiokunnasta sekä aluepoliittisesta valiokunnasta kuten myös vetomusvaliokunnalta, jonka puheenjohtaja antaa meille oman mietintönsä. Ja luonnollisesti meillä oli vielä liikennevaliokunnan näkemykset tänään, joten tämä on hyvin kannustavaa, kun näin monta eri valiokuntaa on mukana. Esittelijöiden on kuitenkin tehtävä tässä tiivistä yhteistyötä. Tämä on ollut aika pettymys, ettei meillä ole ollut muita esittelijöitä täällä kuin herra Kreutzmann mutta te voitte olla yhteistyössä eri valiokuntien eri esittelijöiden kanssa. Busoi, te halusitte vielä puheenvuoron. En tiedä, onko meillä ratkaisua tähän, mutta 28. päivä on ryhmäviikko. Ryhmämme on Kööpenhaminassa silloin. Eli Alde ei vir- virallisesti silloin ole Brysselissä. Se on vähän ongelma minulle olla silloin läsnä, mutta jos muuta teknistä ratkaisua ei ole, niin ehkä keskustelu voidaan ja äänestys voidaan pitää yhdessä. Voimme tietenkin tästä vielä vaihtaa sähköposteja sihteeristön kanssa. Halusin vain tiedottaa teille tästä Alden ongelmasta. Uh, Ongelmana, Christian, tässä on se, että 28. helmikuuta on ainoa nyt ennen äänestystä vielä käytössä oleva aikaraja ja meillä on vain puolitoista tuntia äänestykseen Strasbourgissa, joten meillä ei tosiaan ole aikaa pohtia noita tarkistuksia muulloin. Voitte tietysti aina jättää näkemyksiänne kirjallisesti tai ehkä voitte delegoida tämän jollekulle jollekulle teidän tiimissänne niin, että saamme kommentteja tarkistusten osalta, missä mennään. Mutta koska aikataulu on näin tiukka, olemme näin onnistuneet saamaan aikaan parhaan mahdollisen kompromissin. No niin, eli kiitos teille kaikille kovasti ja saanko vain muistuttaa vielä kaikkien mieleen, että kello kolmelta tasan voitteko tulla tänne takaisin, koska McKagan Quinn tulee tänne puhumaan innovaatioista. Meillä on paljon keskustelua ollut jo tänä aamuna innovaatioista, julkisista hankinnoista. Olkaa paikalla.